Good afternoon, dear Hyvää iltapäivää, kollegat, hyvät naiset ja herrat, arvoisat liipevaliokunnan jäsenet. Jatkamme kokousta nyt tämän aamupäivän jälkeen ja niin kuin suunnitteilla olimme, jatkamme nyt esityslistan kohdasta 11 eli eu puheenjohtajavaltion Unkarin päätelmät oikeus- ja sisäasioiden alalla kuulemme nyt äh, tilanteesta myös äh, maahanmuutto kysymyksen suhteen. Tämä on kaikkein tärkein esityslistan kohta meidän tämän viikon kokouksemme suhteen, koska kyse on todella siis äh, Unkarin puolivuotiskauden tuloksista, kun Unkari on johtanut Euroopan unionia. Ja nyt meillä on vieraana kaksi Unkarin hallituksen jäsentä, kaksi ministeriä, jotka toivotamme tervetulleeksi. Meillä on suuri kunnia, että olette tulleet vieraksemme ja nyt me haluamme kuulla teidän esityksenne Unkarin päätelmistä. Kyseessä ovat Äh, varapääministeri julkishallinnosta ja oikeusasioista vastaava ministeri Tibor Navracic ja sitten sisäministeri Sandor Pinter. No niin, varapääministeri Navracic, te saatte puheenvuoron ensin. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Puoli vuotta sitten 26. tammikuuta 2011 minä olin valtuuskuntanne edessä kertomassa puheenjohtajakauden tavoitteistamme. Ja nyt kun puoli vuotta on kulunut ja Unkarin puheenjohtajakausi on loppumaisillaan, voin ilolla todeta, että olemme pystyneet toteuttamaan kaikista tärkeimmät tavoitteet niistä, jotka olimme suunnitelleet. Nyt mainitsisin vielä muutaman näistä tavoitteista ja odotan sitten vielä myös teidän kysymyksiä, niin olen valmis niihin vastaamaan. Kun oikeuden alalla mietimme puheenjohtajakauden tavoitteita, niin Ensinnäkin halusimme lähteä liikkeelle ihmisistä siitä, että olemme kansalaisten palveluksessa. Me kaikki haluamme olla lähellä kansalaisia, haluamme sellaisen Euroopan, joka on kansalaisille myönteinen. Jotta näihin tavoitteisiin olisi voitu päästä, pyrimme käyttämään kaikki mahdolliset välineet hyväksi. Ja voin sanoa, että me olimme menestyksikkäitä. Unionin kansalaisten oikeuksien huomiossa pito pohjautuu Lissabonin sopimuksen jäl- voimaanastamisen jälkeen perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirjan oikeuksien toteutuminen ja niiden tarkastelu voi edesauttaa sitä, että perusoikeuskirjan mahdollisuudet käytetään, käytetään hyväksi ja pohditaan myös mahdollisia tulevia toimenpiteitä. Tästä syystä me aloitimme poliittisen keskustelun tammikuun epävirallisessa neuvoston kokouksessa. Kyseessä oli se, keskustelu, miten erityisesti neuvosto ja muut toimielimet voivat varmistaa sen, että perusoikeudet toteutuvat. Tähän liittyen toukokuussa hyväksyimme viralliset neuvoston päätelmät. Perusoikeuskirjan täytäntöönpanoon liittyviä direktiivejä hyväksyttiin myös neuvostossa unionin kansalaisten osalta tulee selvemmäksi se, mitä tehdään, jos toimitaan kohdennetusti ja lähellä kansalaisia. Euroopan unionin kansalaiset tarvitsevat tällaista toimintaa, Tämä ei tarkoita ainoastaan sitä, että nämä oikeudet todellakin voivat toteutua, niiden toteutuminen voidaan mahdollistaa, mutta tämän lisäksi tämä saa syntymään tietynlaisen yhteisön, joka on ainoastaan poliittinen ja oikeudellinen yhteisö, vaan myös arvoyhteisö nykyisten integraation puitteissa. Euroopan komissio antoi unionin kansalaisuudesta tiedonannon ja tästä asiasta keskusteltiin tammikuun istunnossa. Perusoikeuksien suojaamiseen liittyy se, että Euroopan unioni on liittynyt ihmisoikeusyleissopimukseen. Me annoimme asetimme tärkeälle sijalle sen, että tämä liittymisprosessi edistyisi. Tämähän tekee selväksi sen, että Euroopan unioni haluaa todellakin toimintansa taustalle perusoikeudet. Nyt on Unkarin kaudella käyty viimeiset asiantuntijaneuvottelut ja sen jälkeen sitten voidaan seuraavaksi käsitellä sisäisiä sääntöjä, jotka liittyvät tähän asiaan. Rikosoikeudelliset asiat ovat myös olleet tärkeällä siellä. Maaliskuussa me järjestimme konferenssin Budapestissa ja maaliskuun konferenssissa mietittiin uhrien suojelua ja haluttiin tehdä ehdotuksia tähän liittyen. Unkari huomioi sen, mitä konferenssissa sanottiin ja valmisteltiin uhrien suojelu, toimintasuunnitelma niin, että voitaisiin näyttää suuntaa neuvostolle ja osallistua siihen, että unionin tasolla saataisiin aikaiseksi korkeatasoinen uhrien suojelujärjestelmä, joka on myös tehokas. Tämä asia kirja oli Budapestin toimintasuunnitelman nimellä esillä viime viikolla ja se hyväksyttiin neuvostossa. Lasten oikeuksien yhä laajempi suojelu, erityisesti sen estäminen, että heistä tulee rikosten uhreja. Tämä on kaikkien yhteisen edun mukaista. Muiden jäsenvaltioiden kaltaisesti Unkarikin on halunnut kiinnittää tähän asiaan erityistä huomiota lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalista eh, häirintää koskeva puitepäätös saatetaan nyt Lansarotin sopimuksen kanssa yhdenmukaiseksi ja sitä tarkistetaan. Tämä on ollut tärkeällä sijalla sekä Espanjan että Belgian että Unkarin kaudella. Jatkoimme edellisten puheenjohtajien aloittamasta työstä. Me olemme myös jatkaneet trilogityötä. Haluaisin erityisesti mainita sen, että edustaja Angelilli parlamentista on neuvotellut ja Unkarin puheenjohtajavaltion edustajat myös on kovasti ponnisteltu ja näin ollaan melkein päästy sopimukseen ja nyt toivottavasti vielä Unkarin kaudella pystytään asiassa edistymään. Vähemmistöjen suojelu ja köyhyydessä asuvien auttaminen, erityisesti romanien tilanteen parantaminen on ollut myös etusijalla Unkarin puheenjohtajakaudella kansallinen romanien integraatiostrategia oli aihe, josta saatiin komission tiedonanto ja sitten toukokuussa tehtiin neuvostossa asiaan liittyvä päätös niin, että jäsenvaltiot ovat poliittisesti sitoutuneet osalli- tähän työhön osallistumiseen. Mitä tulee tietosuojaan ja henkilötietojen suojaan, tässä pyrittiin edistämään tätä koskevaa oikeudellista välinettä niin, että huomioidaan komission ehdotukset tällä alalla. Tässäkin asiassa puheenjohtajakaudellamme on päästy tähän tavoitteeseen vastauksena komissiolle saimme hyväksyttyä neuvoston päätelmät ja toivottavasti huomenna alkava ammattihenkilöiden konferenssi, jossa käsitellään näitä seikkoja, vie meitä vielä eteenpäin. Tähän liittyen mainitsisin vielä Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisen sopimukseen henkilötietojen suojelusta. Sen neuvottelu on alkanut ja olemme seuranneet neuvotteluja neuvosta käsin tarkkaavaisesti. Mitä tulee rikosprosessien käsittelyyn, tämä asia on ollut Belgian ja Unkarin kaudella esillä ja siihen liittyvä direktiiviehdotus on ollut tärkeällä sijalla. Euroopan parlamentin kanssa on käyty kolmikantaa kokouksia täällä parlamenttia edustanut Birgit Sipel ja monessa asiassa on päästy yksimielisyyteen, vaikka töitä on vielä edessä. Nyt on ehkä kohta mahdollista, että löydetään sellainen edustus, joka sopii sekä parlamentille että neuvostolle. Tätä varten tarvitaan vielä lisää tapaamisia ja lisää joustavuutta molempien osapuolten toimesta. Tähän asti on pyritty pääsemään kompromissiin ja tämä on ollut hyvä merkki parlamentin kannalta ja pyytäisin, että jatkossakin auttaisitte meitä edistymään tässä asiakokonaisuudessa. Me olemme kiinnittäneet erityistä huomiota Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota myös tutkintapäätös asian edistämiseen. Tilanne on sellainen, että on ainoastaan tiettyjä kohtia tekstistä, jota pitäisi vielä tutkia. Mitä tulee tietoverkko hyökkäyksiin, ne ovat olleet myös esillä. Niistä puhuttiin konferenssissa huhtikuussa ja kesäkuun 10. päivä neuvoston kokouksessa me pääsimme lähemmäksi toisiamme. Sitten oikeudellisen yhteistyön osalta olemme edistyneet perintöasioissa. Tämä, tämän asian edistäminen on erityisen tärkeää, sillä tässä asetetaan tärkeälle sijalle se, että perintöasioihin liittyvät päätökset voisivat liikkua vapaasti ympäri Euroopan. Tämä helpottaa sitten sitä, että perijät voivat vaatimuksiaan esittää saada toteutetuksi rajan yli. Tämä on hyvä esimerkki kansalaisille unionin saavutuksista. Kun asiasta neuvoteltiin, pyrittiin todellakin helpottamaan kansalaisten perintöoikeuksia ja pyrittiin välttämään päällekkäisiä oikeuskäsittelyjä ja sitä, että ei vaikutettaisiin sellaisiin asioihin, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden omaan toimialaan. Me olimme menestyksekkäitä näissä ponnistuksissa ja saimme aikaiseksi poliittisen kompromissipäätöksen. Mitä tulee sitten kauppaoikeuden alan tuomioiden molemminpuoliseen tunnustamiseen, eli niin kutsuttuun Bryssel ykköseen. Tätäkin on käsitelty Unkarin kaudella asiantuntijat ovat kovasti työskennelleet ja puheenjohtaja on tehnyt oman tekstiehdotuksensa, joka on hyvänä pohjana jatkotyölle. Arvon kollegat, voin ilolla kertoa, että Unkarin kaudella useassa oikeusasiassa on edistytty tärkeällä tavalla. Haluaisin kiittää kaikkia jäsenvaltioita ja parlamenttia siitä, että te olette auttaneet siinä, että ollaan päästy lähemmäksi Unkarin asettamia tavoitteita. Haluaisin kiittää myös Espanjaa ja Belgiaa, edellisiä trion jäseniä siitä, että he ovat tehneet niin hyvää työtä ja näin me pystymme jatkamaan hyvin tehystä pohjatyöstä ja näin pystymme tekemään menestyksellistä työtä itsekin. Ja sitten Puolan Tanskan ja Kyproksen triolle. Toivotan kaikkia hyvää ja takaan teille, että Unkari antaa teille täyden tukensa. Kiitos. Thank you. Thank you, Minister Nabraxi. Kiitoksia. Kiitos ministeri siis siitä, että puhuitte meille ja kiitos, että puhuitte lyhyesti. Tämä varmasti meitä auttaa, koska molemmille ministereille sekä keskustelua varten on varattu aikaa puolitoista tuntia, eli kello puoli viiteen asti, ja valit, valit, välittömästi tämän jälkeen käynnistämme äänestykset koko joukosta aloitteita. Ja äänestys äh, tässä salissa on hyvin tärkeää. Parlamentin jäsenet tulevat paikalle ja luopuvat muista sitoumuksistaan, joten ehdotan, että kuulemme nyt Sandor Pinteriä, joka on sisäministeri. Ja tämän jälkeen käymme keskustelun. Ensimmäisen puheenvuorokierroksen käymme koordinaattorien puitteissa ja sitten tämän jälkeen vielä kaksi kierrosta poliittisten ryhmien jäseniltä ja sitten ministerit saavat vastata. Näin voimme saada tämän keskustelun käytyä puolessa toista tunnissa. Ja todella aivan ensiksi kuulemme näiden ministerien puheenvuorot. Ja nyt ministeri Pintar, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minulle on suuri kunnia se, että voin taas kerran olla täällä edessäni ja voin taas kerran kertoa teille, mihin Unkari valmistautui puheenjohtajakaudella ja mitä toteutettiin. Te tunnette meidän tavoitteemme, sillä ne kerroin teille hyvin tarkkaan ja niiden joukossa meidän prioriteettimme olivat erityisen oleellisia. Nyt jo etukäteen sanon, että tämä on ensimmäinen kerta, kun kolmas puheenjohtajakausi loppuu Lissabonin sopimuksen jälkeen. Eli nyt meidän piti tehdä työmme ainoastaan vanhojen tapojen mukaisesti, vaan myös Lissabonin sopimuksen odotusten mukaisesti tekemällä lähempää yhteistyötä edellisten puheenjohtajakausien edustajien kanssa ja lähempää yhteistyötä piti tehdä myös teidän kanssanne, parlamentin kanssa. Meidän piti kaikkien tähän kiinnittää enemmän huomiota. Ja näin haluaisin jo nyt kiittää kaikesta siitä työstä, mitä me olemme tehneet yhdessä ja mihin saimme teiltä apua. Ensimmäinen prioriteettimme oli järjestäytyneen rikollisuuden torjunta – Tämä siitä syytä, syystä, että vuodesta 2000 alkaen Tukholman ohjelmasta alkaen ei ollut ketään, joka olisi erityisesti tähän asiaan paneutunut unionissa. On muutoksia, on tullut muutoksia järjestäytyneeseen rikollisuuteen yhteiskunnan muutosten takia myös yhteiskunnallinen kriisi on muuttanut rikollisuuden toimintatapoja. Tätä ei saa unohtaa. Me teimme tämän työn, panoluimme tähän asiaan ja tämän työn tuloksena alustavien suunnitelmiemme mukaisesti saimme aikaiseksi myös kirjan ja CD-levyn. Nämä on näiden valmisteluun on osallistunut kaikki jäsenvaltioiden, jäsenvaltiot, myös poliisivoimat ja asiantuntijat ovat meitä tässä auttaneet. Näin tämä kirja on saatu aikaiseksi yhdessä ja sieltä löytyy myös parhaat käytänteet. Minä haluaisin antaa tämän työn tuloksen nyt parlamentille. Annan tämän teille nyt näin myös aivan käytännössä. Meillä on tietysti näitä useita kappaleita. Tämä edustaa sitä luottamusta, mitä me halusimme lisätä neuvoston parlamentin välillä. Tämä liittyy myös salaisiin asiakirjoihin ja tässä yhteydessä viittaisin vielä siihen, mitä edustaja Kojo otti esille, että pyydettäisiin, että pyydettiin neuvoston yhteistyötä myös salaisten arja asiakirjojen osalta. Tämä asia tuli esille, kun puhuttiin Romaniasta ja Bulgarista niiden liittymistä. Tämä tapaus saatiin ratkaistua, mutta myös tuntuu, että kaike, kaikkiaan myös päästiin lämmäksi sellaista tilannetta, että nämä salaiset asiakirjat olisivat myös parlamentin saatavilla. Tieto Verkkorikollisuus on toinen aihe, joihin kiinnitimme huomiomme järjestäytyneessä rikollisuudessa ja haluaisin muistuttaa, että kymmenen vuotta sitten vuonna 2001 hyväksyttiin Euroopan neuvoston, Euroopan neuvoston sopimus, jossa puhuttiin siitä, millä tavoin tietoverkkorikollisuutta pitäisi torjua. Tässä olivat mukana unionin jäsenvaltiot ja myös muut, ja sen on nyt jo 40 eh, maata parafoinut. Siitä puuttuu vielä kymmenen EU-jäsenvaltiota, eli pyytäisin nyt, että oma jäsenvaltionne miettisi sitä, onko tietoverkkorikollisuuden osalta jo tehty kaikki mahdollinen, eli onko allekirjoitettu ja ratifioitu. Toinen asia, johon haluan viitata tässä yhteydessä, ovat PNR-sopimukset ja niiden edistäminen. mistä tuntuu, että tässä on selvästi edistytty. Asiasta keskusteltiin Australian, Kanadan ja Yhdysvaltain kanssa. Australian osalta tässä ollaan aika lähellä sopimusta Kanadan kanssa ei vielä ja Yhdysvaltain kanssa tarvitaan vielä lisäneuvotteluja. Sitten haluaisin mainita myös Prymin päätösten täytäntöönpanon niissäkin on edistytty, sillä tässä on lisää maita tullut mukaan jälki ja ADN työhön. Tässä on tällä hetkellä kuitenkin lisämaita tullut mukaan. Nyt jo kymmenen maata on mukana Prymin sopimuksessa ja elokuussa on odotettavissa lisää maita. Me kiintimme huomiota myös terrorismiin ja haluaisimme jatkaa tällä tiellä, sillä syyskuun 11. New Yorkin hyökkäysten kymmenvuotispäivä on tulossa ja sitten tähän liittyy myös Osama Bin Ladenin Yhdysvaltain eh, toteuttama eh, eliminointi. Tämä on nyt sellainen tilanne, että pitää välttää kielteisiä seurauksia. Me puhuimme myös Schengenin alueen laajentamisesta. Tässä on ollut paljon myrskyä. Me mainitsimme, että tämä olisi ehkä helpoimpia tehtäviämme aluksi, mutta joulukuussa tuli ongelmia sen takia, että Bulgaria oli jäänyt jälkeen teknistä täytäntöönpanosta ja helmikuussa sitten Ranskan ja Saksan sisäministeriltä tuli kirje, jossa asia liitettiin toiseen seikkaan vielä ja sitten asia edistyy, koska maaliskuussa Bulgaria toteutti nämä tekniset toimet ja neuvoston kovan työn ansiosta päästiin siihen, että viimeisessä osa neuvostossa hyväksyttiin yhteiset neuvoston päätelmät ja niiden pohjalta syyskuussa tarkastellaan asia uudelleen. Tekniset tavoitteet on jo toteutettu. Ja nyt jäljellä oleva kysymys on se, miten oikeusasian järjestelmä toteutuu. Muutamassa maassa pitää vielä tätä asiaa miettiä. Tähänkin palataan syyskuussa. Schengen tuli esille toisessakin yhteydessä, eli minkälaisia tiukennuksia tarvitaan Schengenin alueella, jotta Schengenin sopimus voi toimia. Minä olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin kansalaisten suurimpia saavutuksia on se, että he voivat liikkua vapaasti unionin alueella. Tästä ei saa luopua. On kuitenkin mietittävää sitä, miten tämän lisäksi pystytään välttymään niiltä vaaroilta, joita on jo ilmennyt Schengenin rajojen takia. Tämä on uusi haaste ja toivottavasti tähänkin usein haasteeseen pystytään kunnolla vastaamaan me jäsenvaltiona ja Puola sitten puheenjohtajavaltiona. Tärkeä hääaste oli Pohjois-Afrikan, Pohjois-Afrikan tapahtumat Libyassa, Tunisiassa ja Egyptissä näitä tapahtumia tuli esille ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että unioni vastasi tähän tilanteeseen hyvin nopeasti ja tehokkaasti. Me otimme arviointi- ja seurantakeskuksen nopeasti käyttöön. Teimme myös lyhyen aikavälin toimia ja annoimme aineellista apua etelän maille, erityisesti Italialle, niin että siellä pystyttäisiin hoitamaan pakenevat henkilöt. Tämä on noin 100 000 euroa kaikilla aloilla. Eli me kyllä olemme tehneet lyhyen aikavälin toimet ja sitten Frontexin mukaan tulokin oli paikallaan ja tästä Tätä on pidetty hyvänä tätä toimintaa. Maltan pakolaistilanteesta pitää puhua erikseen, ottaen huomioon kuinka pienestä maasta on kyse. Siellä oli valtava pakolaispaine ja sen takia otimme käyttöön solidarisuusperiaatteen, jonka nojalla 1014 ihmistä vietiin muihin jäsenvaltioihin ja näin helpotettiin Maltan tilannetta uudelleen sijoittamistakin tapahtui erityisesti Chadin suuntaan. 174 Chadin kansalaista vietiin takaisin sinne. Ei saa myöskään unohtaa niitä erityisiä tapahtumia, joissa pyrittiin pelastamaan Euroopan kansalaisia. Esimerkiksi lentokoneita annettiin heidän käyttöönsä, jotta he palaisivat kotiinsa. Ja sitten unionin edustuston oli jäätävä Libyaan, vaikka kaikki suurlähetystöt pantiin kiinni, mutta kuitenkin Unkarin diplomaatit olivat loppuun asti ja yhä vielä siellä paikan päällä. Kun aloitimme keskustelun ja puhuimme tavoitteistamme, niin Kreikka oli suurimpia ongelmiamme tämän jälkeen on kuitenkin tapahtunut kaikkea muuta. Kypros, Malta ja Italia ovat tulleet etusijalle tämän jälkeen. Huomioon ottaen kaikki tämä meillä on erityinen tehtävä, joka liittyy pakolaisasioihin. Tukholman ohjelma asettaa 2012 vuoden takarajaksi siihen mennessä on asiassa edistyttävä meillä on tiettyjä edistysaskelia sisä- ja oikeusasiain neuvoston huhtikuun kokouksessa tehtiin päätös pitkän oleskelun direktiivin muuttamisesta. Tämä on tärkeää, toivottavasti tekin pidätte sitä tärkeänä. Sitten määritelmädirektiivissä on myös päästy tärkeällä tavalla eteenpäin. Kolmikanta Neuvottelut on pidetty, myös parlamentin kanssa on keskusteltu ja toivottavasti ensi viikolla, siis toivottavasti ensi viikolla tämä voitaisiin hyväksyä. Erikseen pitää sitten mainita myös Dublinin asetus. Ja se, että sen täytäntöpano keskeyttäisiin Tämä on Libyan tapahtumien takia jäänyt toteutumatta, mutta jäsenvaltiot ovat kuitenkin toimineet hyvin hallitusti. Näin Unkari ei esimerkiksi palattanut Kyprokseen tai Kreikkaan tai Maltaan ketään. Ja sitten Eurodac-asetus on mainittava erikseen. Tässä neuvoston kanta on yhtenäinen ja myös komissio on nyt hyväksynyt sen, että huomioidaan Eurodac-asetus ja sen pohjalta voidaan käyttää lain panossa Eurodakin tietoja. Tästä ei neuvosto ja komissio erikseen voi päättää, vaan teidän avustustanne tarvitaan myös. Me käsittelimme myös uudelleen sijoittamisasiaa tammikuussa tässä valiokunnassa. Mainitsin asian ja sen pohjalta pyrimme etsimään kompromissiratkaisun ja varmasti Portugalin edustajan tavaras tulee olemaan tähän tyytyväinen. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto aloittaa toimintansa 19. päivä kesäkuuta. Ja jos oikein muistan, niin edustaja Sargentini oli esittänyt pyynnön siinä vaiheessa, kun esittelimme prioriteettejamme, painopistealueitamme, sanoittaan paljon erilaista analyysiä tehty, mutta ei päätöksiä, mutta ehkä tätä nyt voidaan pitää todellakin päätöksenä. Ja jos Tämän jälkeen mainitsisin vielä laillisen maahanmuuton. Tässä on tämä yhtenäisen luvan asia. Minä luotan kovasti siihen, että 22. kesäkuuta viimeisessä käsittelyssä pääsimme lähelle lopputulosta ja toivottavasti trilogikokouksissa ensi viikolla päästään vielä tätäkin pidemmälle. Mitä tulee sitten työntekijöiden siirtymiseen yrityksen sisällä, tämä oli helppo asia periaatteessa, sillä kaikki jäsenvaltiot haluaisivat mahdollistaa asian edistymisen monikansaisten yritysten osalta. Valitettavasti tässä on sellainen tilanne, että vaikka päästiin eteenpäin, niin emme päässeet vielä lopulliseen tulokseen. Asiaa on mietitty, mutta lopullista päätöstä ei ole. Kausi työntekijöiden osalta tilanne on samanlainen. Laittomaan maahanmuuttoon liittyen laadittiin strategia unionin takaisinotto liittyen. Ja sitten on vielä yksi asia, eli Frontex-asetus. Sitä on käyty läpi monta kertaa. Tiedän, että parlamenttikin on käsitellyt sitä ja siihen saatiin 300 tarkistusta. 103 tuli neuvoston käsittelyyn lopulta ja 103 tarkistuksesta pystyttiin ratkaisemaan noin sata tapausta, kolme on vielä auki ja minä nyt luotan siihen, että lähiaikoina parlamentin kanssa voidaan päästä yksimielisyyteen niistäkin. Tässä kaikki. Haluaisin vielä kerran kiittää yhteistyöstä. Kiitos antamastanne tuesta ja toivottavasti tekin pidätte meidän työllämme menestyksekään. Kiitos. Minister for the presentation and now... Lämpimät kiitokset äh, näistä esityksistä. Me nyt käynnistämme keskustelun. Ja että tämä ajan puitteissa olisi mahdollista, pyytäisin teitä, nyt siis muistuttaisin teitä siitä, että ministerit ovat nämä tiedot meille myös toimittaneet. Ja pyytäisin, että todella tehokan ajankäytön nimissä nyt puhuisimme kaikki kukin korkeintaan kaksi minuuttia. Ja nyt kuulemme poliittisten ryhmien edustajat ensimmäisenä EPP, herra Zoukor. Mä kysyn, Kiitos myös EPPn nimissä ministereille siitä, että kerroitte Unkarin kauden saavutuksista. Ja ministeri Pinteri jo itse asiassa vastasi minun kysymykseeni, eli ei ollut tämän enempää sanottavaa. Hyvää työn jatkoa teille. Thank you. No niin, kiitoksia. Ja seuraavaksi ST-ryhmän nimissä herra Moraes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olisin to, olin toivonut, että tämmöinen kysymys olisi ollut pidempi, että meillä olisi ollut aikaa valmistella omaani hieman kauemmin. Mutta aivan ensiksi haluan kuitenkin kiittää molempia ministereitä. Ovatpa poliittiset kantamme mitkä tahansa, niin nämä viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet hyvin intensiivistä työtä oikeus- ja sisäasioiden alalla. Tässä ehkä nyt itse nostaisin esiin pari huolenainetta, jotka meillä tässä nyt on mielessämme. Ensinnäkin äh, eurooppalainen äh, suojelumääräys. Olemme kuulleet, että neuvosto ei ole valmis äh, vielä päästämään direktiiviehdotusta eteenpäin. Ja neuvoston pyynnöstähän Euroopan parlamentti kantoi oman vastuunsa hyvin vakavasti ottaen huomioon nämä äh, sovellusalan ja muut kysymykset. Ja niin kuin ministeri hyvin tietää, äh, LIBE ja FM-valiokunnat ovat äänestäneet kannasta toisen käsittelyyn. No on aivan ilmeistä, että kansalaiset ja muut, jotka haluavat tämän suojelumääräyksen toteutuvan, he haluavat nähdä, että emme ole tässä nyt heittäneet hukkaan kokonaisen vuoden työtä siksi, että toimielinten välillä on jakolinjoja. Pidämme myös hyvin tärkeänä sitä, että Eurooppa tekee työtä siviilialan suojelumääräyksen suhteen. Ja haluaisimme nyt kuulla, mitä mieltä te olette, mikä on teidän kantanne liittyen tähän kysymykseen, jonka todella olimme toivoneet saatettavan päätökseen teidän kaudellanne. Tiedän, että muut kollegat haluavat vielä puhua turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksistä. Ministeri Pinterille sanoisin, hän mainitsi tässä tämän turvapaikkapaketin ja arvostamme kovasti tekemänne työtä. Mutta poliittisessa ryhmässä niin olemme huoli, huolissamme tämän lainsäädännön laadusta. Toki toivoimme laadukasta lainsäädäntöä vuoteen 2012 mennessä, mutta tämä aikataulu on kyllä hyvin, hyvin tiukka. Eli eihän tämä liity yksinomaan Unkarin puheenjohtaja kauteen useat puheenjohtajavaltiot ovat olleet mukana tässä työssä ja minun ryhmäni haluaisi Eurodakin ja muiden asiaan liittyvien kysymysten suhteen mahdollisimman laadukasta lainsäädäntöä ja tästä olemme hiukan huolissamme. Haluamme muuten myös kiittää tästä siirtolais paketista, jonka suhteen on kuitenkin tiettyä edistystä saatu aikaa ja tämä on tietenkin myönteisesti otettava meidänkin tiedoksemme. For the liberals. Kiitoksia sitten Rova Weber, liberaalit. Thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitän kahta ministeriä heidän läsnäolostaan ja heidän esityksistään. Ja koska he molemmat keskittyivät saavutuksiinsa, Ehkä minä voisin tässä ilmaista tiettyjä huolenaiheita, joita meillä täällä Euroopan parlamentissa edelleen on näin Unkarin puheenjohtajakauden päätteeksi. Tiettyjä ratkaisemattomia kysymyksiä on edelleen. Ja kyllä meillä on varmaan ihan oikeus kysyä, että mitä seuraava puheenjohtajavaltio voi tehdä, minkälaisen perinnön te jätätte jälkeenne uskaltaisin sanoa, että mitä tulee Angelinin mietintöön ja lasten suojelemiseen, niin olemme aika kaukana vielä sopimuksesta. Päinvastoin toteaisin, että tässä on koko joukko hyvin kovia pähkinöitä vielä purtavana. Ja arvostaisimme kovasti joustavuutta neuvostonkin taholta. Olemme keskustelleet henkilöiden eh, naisista kohtelusta riippumatta vaikuttaa heidän äh, seksuaalisen suuntautumiseensa tai äh, vammaisuuteen tai vakaumukseen tai ikään tai äh, sukupuoleen, niin teidän kaudellanne ei saatu aikaan yhtään mitään, valitettavasti. Frontex-kysymyksessä olette sentään edistyneet ja turvapaikkapaketin kohdalla olemme hiukan huolissamme tulevaisuudesta Dublin kakkosta Ei saatu käsiteltyä ollenkaan vaikka mainitsitte kyllä myös Kreikan tilanteen, joten Dublin 2 todella tarvittaisiin. Mutta mitä tulee turvapaikka- ja siirtolaisasioihin, niin juuri näiden osalta halusimme Euroopan unionin olevan todellinen kansainvälinen toimija, ja hyvin vähän on kyllä saatu aikaan. No, mitä tulee asiakirjojen saatavuuteen, mm, tämä oli aika valitettava tilanne myös puheenjohtajavaltio Unkarille, koska totuushan on se, että puheenjohtajavaltio Unkari ei auttanut meitä saamaan luottamuksellisia asiakirjoja päinvastoin. Saimme teiltä useita viestejä todeten, todeten että vain puheenjohtaja, varjoesittelijä ja koordinaattorit voivat saada näitä asiakirjoja. Ja kyllä meiltä meni aika pitkään Äh, ennen kuin Romania ja Bulgarian äh, hallitukset päättivät, että ne avaavat nämä asiakirjat meille joka tapauksessa, jotta tämä kiista saadaan ratkaistua. No ei tämä nyt välttämättä ollut kysymys, mutta halusin vähän ymmärtää paremmin sen, että, että mitä luulette, että Puola nyt saa sitten aikaan teidän jälkeenne. Kele. Sitten äh, rouva Kele vihreistä. Kiitos. Kyllä tässä on kovasti ollut kiirettä viimeisten puolen vuoden aikana oikeus- ja sisäasioissa. Ja meillä on ollut koko joukko merkittäviä haasteita. Schengen-kysymys ja sitten Pohjois-Afrikan vallankumoukset, jotka molemmat koskivat juuri meidän työalamme. Schengenin suhteen voitiin nähdä, että jäsenvaltiot äh, ikään kuin äh, alkoivat hyökätä Schengeniä vastaan. Tarvitaanko sitä oikeastaan? Ja kriisi oli todellinen. Kriisi oli eurooppalainen, koska yksi Euroopan unionin perusarvoista johtui hyökkäyksen kohteeksi. Neuvostolta tai neuvoston puheenjohtajavaltiolta ei juurikaan mitään puolustussanoja kuulunut näiden hyökkäysten aikoihin. Kyllähän neuvoston tulisi puolustaa unionin ydinarvoja, näin ei kuitenkaan ollut. Sama koskee Pohjois-Afrikan vallankumouksia. Käynnissä ovat demokraattiset vallankumoukset kyllä sitä nyt voisi kuvitella, että puheenjohtajavaltio tukisi näitä maita ja tervehtisi ilolla näitä vallankumouksia. Päinvastoin. Ei tässä muusta ole puhuttu kuin pelätty siirtolaisvirtoja. Voi kauheaa nyt sieltä Välimeren eteläpuolelta tulee siirtolaisia. Mitä me teemme? meidän on puolustauduttava. Mielestäni tässä keskityttiin aivan väärin asioihin. Meidän olisi pitänyt toimia edistyksellisesti. Neuvoston ja puheenjohtajavaltion olisi tullut todeta, että kyllä, autamme näitä maita, heidän kansalaisiaan, otamme vastaan siirtolaisia. Parisataa ihmistä siirtyi Maltalta. No eipä se nyt äh, mikään merkittävä solidaarisuuden osoitus ole. Eh, eikä heitä ole vieläkään siirretty Tunisiasta. Tulee, Tunisiassa on edelleen ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. He tulevat Sahara eteläpuolisesta Afrikasta ja ovat jääneet Tunisiaan. Ja komissio on tehnyt tiettyjä ehdotuksia, mutta ei ole saanut jäsenvaltioita minkäännäköistä tukea. En tiedä, ehkä te joita alakynteen eh, muiden jäsenvaltioiden suhteen, mutta olisi mukava kuulla teiltä, mitä te teitte puolustaaksenne Schengeniä EUn ydin arvona ja eurooppalaista solidaarisuutta Pohjois-Afrikan vallankumousten puitteissa. Kiitos. Good. Kiitoksia, Steera Tavariskue. Obrigado, senhor presidente. Bem, todas as presidências têm os seus... Kiitoksia, puheenjohtaja. Jokaisella puheenjohtajavaltiolla on oma tyylinsä viedä asioita eteenpäin esimerkin kautta ja koordinaation kautta voidaan myös tuoda esityslistalle asioita. Voidaan myös käyttää anteliaita toimintatapoja, mutta on sanottava, että Unkari ei ole tässä kovin loistanut. Puheenjohtajakausi on perusoikeuksien ja oikeusasioiden takia ollut hankala Unkarin itsensä takia. Se ei ollut tässä mitenkään kuuluisa kun nyt ajatellaan perustuslain uudistuksia. Koordinaatiokyvystä taas näimme, mitä Schengenissä tapahtui. Toinen pilari on erittäin tärkeä kansalaisille ja näimme nyt, että tämä tärkeä pilari joutui ainakin meidän silmissämme kahdenvälisten selkkausten kynsiin Italian ja Ranskan välillä esimerkiksi. Mitä sitten tulee muihin kapasiteetteihin, anteliaisuutta Pohjois-Afrikan maiden kohtaan esimerkiksi ei juuri eronnut. Meillä oli tärkeitä haasteita edessämme kauden keskellä ja Unkari ei osannut osoittaa tällaista anteliaisuutta puheenjohtajakautensa aikana. Luulen, että kun nyt on tullut uusia ajatuksia pakolaisasioista, niin äh, saatiin uusia ehdotuksia, mutta parlamentti on niitä odottanut jo kauan. Espanja, Belgia, Unkari, kaikki olemme jo odottaneet vastauksen lopulta ne tulivat ja parlamentti vastasi hyvin nopeasti ehdotuksen, mutta emme ole vielä saaneet äh, Unkarin puheenjohtajavaltiolta vastausta näihin. Ehkä ministeri voisi kertoa jotakin tästä aika alkaa loppua, mutta lopuksi haluaisin sanoa, että varmaankin keskustelu helpottuisi nyt siksi, että EPP ei ole läsnä eikä halunnut tulla mukaan. Ehkä niille, heille ei ollut mitään sanottavana tai ehkä he eivät halua arvioida sitä, mitä Unkarin kaudella on tapahtunut. Kiitoksia. Niin, herra Rökörhän tässä edusti EPPtä, siksi hän sai puheenvuoron ensin. Luonnollisesti hän saa aivan itse päättää, miten puhuu, mutta hän sai puheenvuoron ensimmäisenä, koska hän oli täällä EPP-ryhmän edustaja. Ja nyt kuulemme ensimmäiset äh, vastaukset molemmilta ministereiltä. Ensin äh, oikeusministeri Helena Raksista saatte tilaisuuden nyt vastata teille esittyihin kysymyksiin. Muores. Äh, köszönöm szépen a szót. Muores úr, képviselő úr, Kiitos oikein paljon. Vastaisin siihen, mitä Ystävä Morais sanoi, mitä tulee suojelumääräykseen. Meidän kannaltamme oli myös tärkeä tavoite se, että päästäisiin edistymään tässä asiassa sen takia, että Belgian, Espanjan, Unkarin trion tavoitteista tämä oli yksi niistä tärkeistä ja myös siksi, että Unkarin puheenjohtajakauden alkaessa asia oli kuollessa pisteessä. Me halusimme sen saada siitä edistymään, mutta meidän on odoteltava komission esitystä, tai sitä oli odoteltava. Komissio antoi 18.5. ehdotuksen paketiksi, joka kattaa suojelumääräyksen. Siinä on kaksi osiota, toisaalta rikosoikeudelliset seikat ja siihen uhri, suojelu ja tämä lähtee liikkeelle siitä, mitä Espanjan kaudella oli esitetty ja toisaalta siviilioikeudelliset seikat. Tiesimme, että pääsimme selvästi eteenpäin ainoastaan siinä tapauksessa, että me saamme ihmiset hyväksymään sen, että rikosoikeudelliset ja siviilioikeudelliset seikat erotetaan toisistaan käsittelyllisesti, niin että mennään eri vauhtia eteenpäin niissä, mutta valitettavasti työryhmässä suurin osa jäsenvaltio oli sitä mieltä, että nämä kaksi aihepiiriä kuuluvat niin läheisesti toisiinsa, että niistä pitää neuvotella yhdessä. Ja sen takia me pääsimme nyt vaan vain hitaammin tässä eteenpäin. Tässä on kuitenkin jonkun verran päästy liikkeelle ja sitten puolon kaudella toivottavasti edistytään lisää. Edustaja Weber esitti kysymyksen, joka liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja häirintään ja lapsipornografian torjuntadirektiiviin ja siihen, että pitäisi hyväksyä uusi päätös. No tässä asiassa päästiin eteenpäin hyvin. Me olemme käyneet kuusi kolmikantaneuvottelua ja ne jäivät nimenomaan Unkarin kaudelle hoidettaviksi nämä neuvottelut. On kaksi sellaista aihealuetta, joita vielä käsitellään trilogoissa. Yksi niistä ovat nettisivut, jossa on pornografista sisältöä, se miten ne pystytään blokkaamaan. Ja sitten toinen kysymys on tämä grooming-kysymys. Me emme tässä asiassa ole edistyneet. Neuvosto on antanut hyvin periksi edestä kannoistaan ja pyydän, että te saisitte vakuutettua myös parlamentaarikot siitä, että te voisitte olla joustavampia tässä asiassa. Näin päästään eteenpäin. Ja sitten edustaja Weber kysyi sitten sukupuolten välisen eronteon kieltämisestä tämä asia ei kuulu. Meidän neuvostollemme eli valitettavasti pystyy kertomaan siitä, kuinka pitkälle tässä on edistytty. sitä käsitellään muualla, eikä sen enempää. Sitten ministeri Pinter. Kiitos oikein paljon. Yleisesti ottaen saimme kuulla, että Unkarian, Unkari ei kunnolla johtanut tehtyä työtä, mutta minä haluaisin kuitenkin kertoa tiettyjä faktoja meidän kaudellamme hyväksyttiin 27 päätelmää sisäasioissa, 12 neuvoston päätöstä tehtiin, yksi asetus syntyi ja myös yksi direktiivi. Jos katsotaan kaikkia näitä saavutuksia, niin kyllä tässä aika päättäväisesti toimittiin ja päästiin eteenpäin. Erityisesti jos otamme huomioon sen, että Prymin Neuvoston päätös on direktiivinä tulossa hyväksyttäväksi, ja jos huomioimme sen, että Frontexin asiassa meidän on enää sovittava kolmesta kysymyksestä teidän kanssanne ennen kuin tulokseen päästäisiin. Ja sitten myös liikenneasioissa on edistytty. Tähänkin tarvitaan vain viimeinen leima ja sitten tämä yhtenäinen lupa-asia liittyen muuttoseikkoihin. No, jos kaikki tämä huomioidaan, niin kyllä meidän pitää sanoa, että tässä on edistytty selvästi tämän puolivuotiskauden aikana. Edustaja moraisille sanoisin 2012 pakolaisasian paketista, että meillä on todellisia ponnisteluja vielä edessä, jotta paketti voitaisiin saada loppuun vietyä Tukholman odotusten mukaisesti. Haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että pitkän oleskelun direktiivi on hyväksytty. Haluaisin sanoa myös, että määritelmädirektiivi on pitkän vaikean työn jälkeen kolmikanta neuvottelussa ja toivottavasti hyväksytään sitten ensi viikolla. Ja sitten sanoisin vielä, että vastaanottodirektiivistä ja menettelydirektiivistä on aloitettu neuvottelut 9. kesäkuuta, mutta asia tulee vasta heinäkuussa neuvoston käsittelyyn. Ja erikseen pitää muistaa Eurodac-asetus, Renate Weberkin mainitsi sen, eli 26 jäsenvaltiota tässä pyytävät sen, että lainvalvontaviranomaiset voisivat saada tarkastelumahdollisuuksia. Tässä asiassa pitäisi kohta edistyä. Sitten tämä uudelleen sijoittamisasia tammikuun puheenvuorossani live-valiokunnassa annoin tähän vastauksen ja me olemme sen pohjalta pyrkineet samanaikaiseksi kompromissiratkaisuja. Minusta tuntuu, että pakolaisasioissa on kyllä selvästi edistytty, on saatu jotain asiakokonaisuuksia loppuun käsiteltyä ja muissakin asioissa on edistytty. Edustaja Weberille sanoisin, te puhuitte Schengenin asioista, mutta ei neuvostossa nyt mitään sellaista kriisiä itse asiassa ollut, joka olisi ollut uhkana vapaalle liikkumiselle, tälle suurelle saavutukselle. Tietysti vaikeuksia oli, mutta ne saatiin hoidettua. Ei Schengenin alalla tapahtunut mitään sellaista, joka olisi vaikeuttanut kansalaisten matkustamista tai turvallisuutta. Eli tämä on kyllä selvä asia. Ja sitten jos ajatellaan edistymistä, niin oleellista tässä on se, että neuvosto hyväksyi sen suosituksensa. Ne neuvoston johtopäätökset, että Bulgarian ja Romanian osalta kyse on vain hetken valinnasta, milloin ne tulevat mukaan. Ja tämä jo edesauttaa mukaan tuloa. Eli Schengenissäkin on mielestäni päästy eteenpäin. Ja sitten edustaja Kellerille sanoisin Schengenin osalta, että neuvosto oli koko ajan yksimielinen. Ei tämä tässä asiassa ole yhtään pähkäilty. Ja jos ajatellaan Pohjois-Afrikan tilanteen siellä yksikään unionin kansalainen kuollut. Me toimme sieltä kaikki unionin kansalaiset pois, kaikki perheet Libyasta eri tapahtumien yhteydessä ulkoministeri ja sisäministeriön edustaja matkusti Egyptiin ja Rova Wallström matkusti myös. Sinne olimme Libyassa ja minä olin Maltalla katsomassa henkilökohtaisesti pakolaisten oloja. Eli saman tien ryhdymme toimiin ja arvioimme tilannetta. Sitten tämä seurantakeskus, tukivirasto, sitäkin edistettiin mahdollisimman nopeasti, eli ei tässä hidasteltu ollenkaan. Ja sen takia seurauksena oli, että kukaan unionin kansalainen ei kärsinyt ollenkaan ja kaikki ottivat vastaan myös maahanmuuttajat. Nyt ei saa unohtaa sitä 100 miljoonaa, mitkä annettiin ne eurot, jotka annettiin niiden maiden käyttöön, jotta, jotka ottivat vastaan näitä pakolaisia. Mitä muuta on tehtävä Afrikan osalta? No tämä ei kuulu oikeus- ja sisäisiä neuvostolle, vaan neuvostosten tekee aikoinaan tähän liittyvän päätöksen, eikä saa unohtaa, että Maltalta ei tuotu 200 ihmistä, vaan 1014, ja Chadiin palautettiin 174 henkilöä. Tämä solidarisuusperiaate siis oli käytössä, eikä saa unohtaa, että Dublinin asetusta ei jäsenvaltioissa nyt sovelleta sen takia, että tilanne on tällainen tämäkin on ikään kuin hyvän tahdon ele ja tämä on myös auttanut meidän työtämme. Ja sitten edustaja Tavares. On hyvä puhua edistysaskeista. No eihän tietysti kukaan olla puhua siitä, että on tullut epäonnistumisia. Ei kukaan halua sellaista puhua. Sen takia tietysti puhuimme saavutuksistamme. Ja sitten, jos ajatellaan sisäisiä ristiriitoja, niin on sanottava, että ei ollut mitään niin suuria tällaisia, joihin puheenjohtajan olisi pitänyt neuvostossa puuttua. Minä olisin kiittää parlamenttia näistä kannoista. Muita kysymyksiä ei nyt mielestäni tullut. Minä pyrin niihin kaikkiin vastaamaan. Kiitos. Okay. No niin, kiitokset ministereille. Haluaisin ilmoittaa ministerille, jotka täällä nyt puheenjohtaja, valtio, Unkaria edustavat, että paitsi täällä live-valiokunnassa tänä aamuna naisten ja tasa valiokunnassa järjestettiin kokous samanaikaisesti meidän kokouksemme kanssa liittyen eurooppalaisen suojelumääräykseen ja minulle on suositeltu niiden jäsenten toimesta, jotka niin Libe kuin FEM valiokunnissakin ovat asiaa käsitelleet, kirjoittamaan kirje puheenjohtajavaltio Unkarille ja myös äh, sitä seuraavalle puheenjohtajavaltio Puolalle, jotta voisin kertoa asioiden äh, tilanteesta ja siitä äärimmäisen suuresta merkityksestä, jota molemmat valiokunnat todella antavat tälle äärimmäisen tärkeälle kysymykselle. Se on yksi kaikkein tärkeimpiä painopistealueita. Me olemme erittäin sitoutuneet rikosten uhrien suojelemiseen. Myös sukupuoleen liittyvän, liittyvien rikosten uhrien puolustamiseen. Ja näin avaamme seuraavan kierroksen. Herra Sovor halusi Kai nyt käyttää vielä puheenvuoron. Teihin tässä viitattiin aiemmin. Olkaa hyvä. Beginning henki. No, aloin, puhun paukariksi. Hossasabon epäät En puhunut EPPn nimissä kovinkaan pitkään, mutta kuitenkin halusin kiittää Unkaria ja ministeriä siitä, että he olivat risti tulessa esimerkiksi kun medialaista puhuttiin. Ja sitten vastaisin tavallisille englannin kielillä. Valitettavasti herra Busuttil ei ole täällä paikalla. Hän on IMKO-valiokunnassa ja koska hän ei ole täällä paikalla, niin minä edustan varakoordinaattorina EPPtä. minä ja muut olemme täällä EPPn edustajina. Anteeksi, jos teitä häiritsin, mutta minulle esitettiin kaksi kertaa erityinen kysymys ja minä pyrin hänelle vastaamaan ja sen takia, jos voin nyt vastata hänelle romanin kielellä. Colegul Jenciuka, bineînțeles, când președinția română în 2019 eh, va prezida, o să le pun Kun Romaniasta tulee puheenjohtajavaltio esitän sitten kysymykset romaniaksi, mutta kun nyt on Unkarin kausi, puhuin mieluummin Unkaria. Kiitoksia. Thank you. Thank you. I mean, Mr. So- Kiitokset, äh, herra Sogor. Kenenkään jäsenen tässä salissa, tässä talossa ei tarvitse selitellä, mitä kieltä käyttää ja miksi, joten te saatte puhua unkaria tai romania tai ihan mitä te haluatte. että saatte aina puheenvuoron ja saatte todella joko henkilökohta omissa nimissänne tai ryhmänne nimissä puhua. Ja seuraavaksi sinun, olkaa hyvä. Eh. Kiitos Jonkariksi. Minäkin haluaisin kiittää näistä puheenvuoroista. Schengenin asioista puhuttiin useampaan otteeseen. Tämä oli suurimpia haasteita Unkarin kaudella. On hienoa, että Romania ja Bulgarian Schengenin liittymisasiassa on edistytty ja ilmeisesti tässä on pystytty välttämään mitään lisävaatimuksia. Toivottavasti tässä päästään vielä eteenpäin. Tästä ministeri puhui paljon. Minä haluaisin vain yhtä asiaa vielä kysyä. Unkarin hallituskin sanoi tai lupasi vasta avustaa turvapaikanhakijoita? Tuliko turvapaikanhakijoita sitten Unkarinkin? 30-40 000 tuli Lampedusan saarelle ja nämä 200 henkilöä siis siirrettiin muualle. Minä olisin vain kysyä, oliko Unkari tässä esimerkillinen eh, toimija vai auttaisiko vain päätöksen tekemistä? Ja sitten vielä pari kysymystä ministeri Navracicille. Ensinnäkin, mitä on tapahtunut horisontaaliselle syrjänään vastaiselle di- direktiiville. Tästä on puhuttu monta kertaa. Tiedämme, että se on nyt jumiltunut neuvoston romanistrategia oli tärkeä asia kaudella, mutta tämä asia olisi kaiken kaikkiaan tärkeä. Ja sitten minulla on nyt kysyttävä myös Unkarin perustuslaista. On hyvä kuulla, että perusoikeuksiin liittyen tehtiin neuvoston päätökset ja ministeri sanoi, että Eurooppa on arvoyhteisö ja tässä mielessä Unkari ei perustuslain laatimisen yhteydessä ollut kovinkaan esimerkkinen, niin minä haluaisin nyt kysyä teiltä, kun olette eh, oikeusasiaministeri ja myös varapääministeri, niin haluaisin sanoa, että te olette myös vastuussa lakien laadusta ja siitä, minkälaista konsultaatiota käydään ennen lakien hyväksyntää ja myös siitä, otetaanko huomioon ihmisarvot ja demokratia. Minä en nyt tässä ehdi kaikista kysymään ja puhumaan, mutta jos ajatellaan puheenjohtajakauden lisäksi näitä teidän saavutuksianne, no, mutta tässä oli esillä myös se päätös, joka tehtiin medialain osalta puheenjohtajakauden alussa ja nyt on mahdollista, että päätöslausuma tulee parlamentissa myös puheenjohtajakauden lopulla. Tämä määrittää nyt kovasti sitä, minkälainen maku jää puheenjohtajakaudesta, eli sen takia haluaisin vielä viitata aikaisempaa siihen, että oliko tämä nyt kovin järkevää, että Unkari juuri tämän puolivuodiskauden aikana laati uutta perustuslakia. Sitten Wikström. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan puhua siirtolaisuudesta ja yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä. Määräaika lähestyy ja se on ennen vuoden 2012 loppua. Minä olen Dublin 2-asetuksen esittelijä ja täytyy nyt sanoa ihan rehellisesti, että minä odotin kova, kovasti puheenjohtajavaltio Unkarilta. Minä kuvittelen, että te saisitte umpisolmun neuvostossa avatuksi niin, että Dublin asia olisi saatu eteenpäin. Sehän on koko Euroopan äh, turvapaikkajärjestelmän selkäranka. Ja nyt haluaisinkin kuulla, mikä on teidän mielipiteenne? Oletteko te tyytyväisiä edistykseen, jota turvapaikkapaketin suhteen on saatu aikaan? Haluaisin myös kuulla teiltä mitä vaikutuksia menettelyä vastaanottodirektiivin suhteen neuvostossa on käyty. Mitä mielipiteitä siellä on? Nythän te pian päätätte puheenjohtajakautenne. Onko tässä mitään toivoa nyt sen suhteen, että seuraava puheenjohtajavaltio saisi tämän umpisolmun avattua edes piakkoin niin, että lopultakin saisimme aikaan kolmikanta neuvottelujen käynnistymisen tästä tärkeästä asiasta. Rova Sipilä ei halunnut puheenvuoroa, sitten Rouva Gion. Merci beaucoup. No, dans le cadre de cette... Kiitoksia. Tämä on vähän tällainen rituaaliharjoitus tänään. Puhuitte ähm, turvapaikka-asiassa edistyksestä. Se on vähän kaikille varmasti tar- tärkeä. Puhuitte edistyksestä, mainitsitte tekstejä kun yritämme saada selvää, miten päästään eteenpäin, kaikki tietenkin riippuu sitä, kuinka pitkiä nämä askeleet ovat. En ole aivan yhtä innostunut tästä niin kuin te, mitä tulee näihin edistysaskeleisiin tietyissä teksteissä. Saa nähdä, pääsevätkö nämä perhemäärityskysymykset joihinkin tuloksiin lähiaikoina. Nyt haluan puhua näistä mainitsemista ne teksteistä, mutta Puhuitte myös siitä, että turvapaikkakysymys ja paketti pitäisi saada valmiiksi vuoteen 2012 mennessä. Uskon, että täällä on läsnä olevat jäsenet, jotka ovat puhuneet turvapaikkapaketista, pitävät hyvin tärkeänä sitä, että, että saataisiin aikaan riittävää edistystä. Mutta sen jälkeen, kun vastaanotosta ja menettelystä saatiin uusia ehdotuksia, olen kyllä aistinut suurta vastahakoisuutta jäsenvaltiossa suhtaudutaan hyvin pitkin hampain tähän. Te olette optimisti ja voisitteko antaa minulle vähän optimismia näissä asioissa? Mrs. Ludford. Kiitoksia esittelyllä Ludford. Kiitos puheenjohtaja. Unkarin puheenjohtajakausi on ollut erittäin vaikea aika oikeus sisään asioiden osalta ja työmäärä on äh, ollut aivan valtava ja kasvaa koko ajan. Eli tämä on ollut hyvin vaikeaa ja erityisesti juuri Schengen-kysymys nousi esiin ja vieläkin vaikeampaa Tämä on ollut äh, Unkarille ajatellen kaikkea sitä, mitä nyt on Budapestissa tapahtunut. En minä nyt halua avata uudelleen tätä keskustelua, mutta kun ajatellaan meppien ihan oikeutettujakin huolia, niin asiat ehkä olisi voitu hoitaa hiukan toisinkin. Ja tämä ajoitus oli kyllä erittäin onneton. Ja jos ei tämä nyt ehkä puheenjohtajavaltio Unkaria ihan takajaloilleen saattanut, niin eipä se nyt varmaankaan oikeus- ja sisäasioiden osalta sen intoa toimiakaan lisännyt. Eli ei teillä mitään helppoja kortteja jaettu tämän pelin aluksi. Asiakirja, jonka parhaiten tunnen, on tämä perusoikeuskysymys. Rova Sipelin kanssa yhdessä olemme sitä valmistelleet. Ja kyllähän me varmaan tiedämme, mikä sopimus tässä tarvitaan ja se lienee tulossa aika pian. Tehän Unkarin puheenjohtajakaudella olette tehneet eh, likaisen työn ja varmaan aika pian sitten saamme aikaan tuloksen. Herra Sonkahan tässä on tehnyt hyvin paljon työtä myös. No niin, eli ehkä niin sitten tämä lasten seksuaalinen hyväksikäyttökysymys, samoin Frontex asia, mutta kyllä niissäkin nyt on edistytty. Niin, toiseksi viimeinen juttu. On valitettavaa, että päätöstä ei Romanian ja Bulgarian Schengen-liittymiseen eh, saatu aikaan teidän puheenjohtajakaudella. Nythän vaarana on se, että kun tässä tehdään uusi Schengen-arviointikierros, niin mahdollisesti arviota laajennetaan ja sitä ei tulisi nyt sotkea <coughs> sitten Romania ja Bulgarian kelpoisuuteen, koska nehän ovat kriteerit ja vaatimukset täyttäneet. Ja Pinterille totesin vielä lopuksi, että Eurodakin saatavuus tai käytettävyys toimivaltaisten viranomaisten osalta olisi kyllä toivottavaa, mutta tiedän, että se on hyvin vaikea asia. Kiitos. Niin kuin totesimme, kello 16.30 alkavat äänestykset, joten haluan muistuttaa kaikkia jäseniä siitä, että heillä tulisi äänestyskorttinsa olla mukana. Jos kortit eivät ole taskuissa, niin lähettäkääpä joku niitä nyt noutamaan. Nyt äh, kuulimme kysymykset ja nyt kuulemme ministerien vastaukset. Ensinnä. Ja haluaisitteko vielä esittää jonkun kysymyksen vai? En ollut huomannut teitä, joten te saatte vielä viimeisen sanan, mutta Anon, puhukaa lyhyesti niin, että ministerit ehtivät vastata. Kiitoksia. Niin täällä ensimmäinen puhuja mainitsi perusoikeuskirjan ja sen täytäntöönpanon ja kun näistä oikeuksista puhutaan, neitä pidetään ongelmattomina ja tätä kirjaa täydentävänä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että tässä on mahdollinen konflikti eri oikeuksien välillä ajatellen perusoikeuskirjaa ja sitten Euroopan neuvoston yleissopimusta, erityisesti ilmaisunvapauksen suhteen. Ilmaisunvapaudelta näytetään tässä nyt vedettävän mattoa alta. Ja mitä tulee uskontoihin, jotkut uskonnot näyttävät olevan tasa-arvoisempia kuin toiset. Esimerkiksi eh, eh, Isossa Britanniassa kristityt sairaanhoitajat ovat joutuneet piilottamaan omat eh, uskonnon merkkinsä, kun taas muiden uskontokuntien uskonnolliset symbolit ovat saaneet olla näkyvillä ja niitä ei ole saanut kritisoida. Joten tässä nyt on todella myös kielen käyttö ollut tämän suuntaista ja on hyvin paljon vaikeampaa käyttää objektiivisesti tarkkaa kieltä, kun puhutaan näiden eri oikeuksien välisistä ristiriidoista. Minun mielestäni kokoontumisvapaus, ilmaisuvapaus, vaalivapaus ja myös työntekijöiden vapaus ovat tärkeämpiä kuin vapaus Eh, kielenkäytön suhteen. Siis me poliitikotkin puhumme joskus eh, varsin värikästäkin kieltä, mutta minun mielestäni eh, meidän ei tarvitse, me emme saa sensuroida puheitamme. Kyllä aivan varmasti suuri yleisö ymmärtää, mikä on oikeutettu ja mikä ei. No niin, kiitoksia. Ja nyt meillä on viisi minuuttia kummallakin ministerillä aikaa vastata Ensin ministeri Laksis, olkaa hyvä. Sanon sepän kun näkään todan kävi. Kiitos puheenjohtaja. Minulla riittää kyllä lyhyempikin aika. Ensin sanoisin tästä horisontaalista syrjinnän vastaista direktiivistä. Tämä on hyvin tärkeä asia, mutta se kuitenkin kuuluu oikeus- ja sisäasiaministereille, vaan sosiaaliasian ministereille ja sen takia minä en tästä asiasta nyt pysty mitään sanomaan. En tiedä, mikä neuvottelutilanne on, mitä tulee perustuslakiin. Tämä olisi vastaus myös Rova Ladfordille ja medialain yhteydessäkin käytiin keskustelua, mutta medialaki on nyt astunut voimaan jo melkein kuusi kuukautta sitten Unkarissa ensimmäisen kuuden kuukauden voimassaolon pohjalta voidaan sanoa, että ne pelot, jotka tulivat esille joulukuussa ja tammikuussa, ovat osoittaneet perusteettomiksi. Siellä on lehdistön vapaus ja ilmaisuvapaus ihan samanlainen kuin ennenkin. Ja varmasti nämä muutkin pelot sitten osoittautuvat ihan yhtä turhiksi. Mitä tulee aikataulumme, no ne, jotka eivät voi yhtyä perustuslakiin, siellä on ihan sama, milloin se hyväksytään, koska he eivät kuitenkaan sitä voi hyväksyä, ja ne, jotka ovat sen kanssa samaa mieltä, niillekin on ihan sama, milloin se hyväksytään. Eli ei tämä aika kohta kysymys nyt ollut kovinkaan tärkeä Ei kukaan ole ylipäänsä sanonut sitä, että perustuslaki olisi ollut hyvä, mutta väärin ajoitettu. Minusta kullakin maalla on oikeus hyväksyä perustuslaki, uusi perustuslaki silloin, kun tämä on mahdollista poliittisten olosuhteiden takia ja kun on tarpeeksi suuri enemmistö. Ja sitten Stan Bronsille sanoisin, että joskus perusoikeudet ovat toistensa kanssa ristiriidassa unionin tasolla perusoikeuskirjan täytäntöönpano on mahdollista. On joitain maita, joissa on pidempi demokratia, historia ja sen takia ei arvosteta tätä asiaa yhtä paljon, mutta on myös sellaisia maita, jotka ovat 25, 20 viimeisen vuoden aikana saanut takaisin vapautensa, ne ovat vapautuneet totalitaarisesta järjestelmästä ja niiden kannalta Euroopan unionin perusoikeuksien suojelujärjestelmä on tärkeä tai ja toivottavasti se toimii funktionissa mukaisesti eikä aiheuta minkälaisia konflikteja. Kiitos. Turn for Minister Pinter, but I remind you. Kiitos. Muistuttaisin että tässä nyt kuulemme puheenjohtaja valtion johtopäätökset. Pyytäisin teitä salissa olemaan hiljaa, jotta ministerit saavat vielä puhua puheenvuorossa loppuun. Olkaa hyvä. Kiitos. Koska tässä on hyvän aika, niin sähkösanomanomaisesti vain. Ensinnäkin sanoisin edustaja Göntsille. Haluaisin vähän täsmentää vielä ei kyseessä ollut 200, vaan kaiken kaikkiaan 1014 ihmistä me toimme sieltä Maltalta pois. Ja 164 vietiin Chadista kotiin, ei Maltalta. Ja senkin vielä sanoisin, että aikaisemmin Maltalla oli jo 5000 henkilöä ja mikään aikaisempi puheenjohtajavaltio ei onnistunut solidaisuusperiaatteen pohjalta vähentämään Maltaan kohdistuvaa maahanmuutto painostusta tai painetta. Ja ensimmäistä kertaa Unkarin kaudella tuha, tuhannella henkilöllä väännettiin tätä muuttoliikepainetta. Tämä oli todellinen apu, mitä annoimme. Ja sitten edustaja Wikströmille sanoisin, että nyt ei ole mikään shakkimattitilanne, vaan pattitilanne Dublinin asioissa. Dublinin asioissa on nyt, kun valitsee tämä kova muuttopaine, joka aikaisemmin kohdistui ainoastaan Kreikkaan, mutta nyt myös Maltaan, Italiaan ja jopa Ranskaan. Ja Dublinin asetusta olisi muutettavaa. Sen takia tämä asia on otettu monta kertaa jo esille. Ja sitten nämä direktiivit, vastaanottodirektiivi ja toimintadirektiivi. Täällä oli kaiken kaikkiaan kymmenisin kysymystä, mihin ei ole saatu vastausta. Meillä on päätös kuitenkin pitkäaikaista oleskelusta ja määritelmä direktiivistä ollaan myös 19. päivä panemassa pystyyn turvapaikka-asioiden tukivirasto. Näihin pitää kiinnittää huomiota. Ja sitten on tietysti myös tämä Eurodac-asetus, ja 26 jäsenvaltiota voi siihen yhtyä. Tämä pitää nyt kyllä huomioida. Tämä on nyt sellainen seikka, joka takaa meidän kaikkien turvallisuuden, ei ainoastaan neuvoston ja komission ja parlamentin, vaan myös meidän perheidemme ja lastemme turvallisuuden. Ja 2012 turvapaikkapaketista voin vaan sanoa, että toivottavasti se onnistuu. Jos kaikki pystyvät ratkaisemaan kolme neljä asiaa niin kuin mekin, niin sitten kysymykset loppuvat. Ne saavat ne saadaan ratkaistua 2012, jos jatketaan vuoden loppuun asti tätä tahtia, niin uskon, että tämä onnistuu. Ja sitten Rova Ladfordille sanoisin, että tämä on ollut aika vaikea kausi, totta, ja juuri nyt pystytään näkemään se kuka on tietoinen siitä, kuinka vaikea tilanne on ja kuinka paljon pystytään tekemään. No, me olemme pystyneet tekemään vaikeuksista huolimatta. Schengen-järjestelmää ei pystytä uudelleen rakentamaan, sillä Bulgarian ja Romanian osalta neuvoston päätelmissä on jo asiaan otettu kantaa. Eli nämä uudet kannat eivät tule siis koskemaan näitä maita. Tässä siis lyhyesti minun vastaukseni ja kiittäisin vielä kerran siitä, että olette näin kovasti tukeneet meitä. Kiitos. Thank you, thank you. We thank both minister... Kiitos. Me kiitämme molempia ministereitä, Pinteriä ja Navratsiksia, ja kiitämme heidän avustajiaan. Toivotamme heille vielä menestystä puheenjohtajakauden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 Dear colleagues, if you please take your seats, we should mind the time. No niin, kollegat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan aloillenne. Äänestyksen oli tarkoitus alkaa kello 16.30. Monilla jäsenillä on muitakin menoja, joten tehkäämme parhaamme, että saamme nämä asiat nyt hoidettua ajallaan. Hello? Again, again, colleagues, I remind you all the importance of having the electronic card. Niin. Onko teillä nyt korttinne Ovatko kortit koneessa? No is having a problem with the Minkään näköisiä ongelmia ei kenelläkään ole korttiensa suhteen. Kyllä, puheenjohtaja. Tämä on skandaali. Esittelijällä ei ole korttia mukana, mutta minä nostan käteni. Mutta te voitte tehdä asialle jotain ja olette tehnyt asialle jotain. Oletteko? Odotetaan minuutti. Understand it's coming. Ymmärrämme, että korttinne on saapumassa hetkenä minä hyvänsä. Are you announcing? Are you announcing? Mrs. Hautala, is it coming? Chairman, it's, it's uh, really a... Rouva Hautala, onko korttinne tulossa? Puheenjohtaja minua nolottaakin äh, kertoa teille, että kortin saapuminen kestää 6-7 minuuttia, joten sopiiko, että aloitamme äänestämisen nyt ja kyllä me otamme teidän äänenne sitten huomioon, kunhan nostatte kättäne näin käsi työ, äänestys teidän osaltanne. Aloitetaanpa sitten. Meillä on tässä todella viisi sähköistä äänestystä, kohdat 12, 13, 14, 15 ja 16. Ja meillä on tässä ensin äänestys, joka liittyy vuosittaiseen kertomukseen parlamentin asiakirjojen julkisuudesta. Esittelijä on kollegamme Rauha Hautala. Tämä kohta 12, sitten kohta 13, EUn ja Australian välinen sopimus. Se on todella poistettu esityslistalta 13, siis siitä ei äänestetä sitten kohta 14, vastainen politiikka, tärkeimmät saavutukset, tulevaisuuden haasteet. Esittelijämme on Sofia Intfeldt ja tarkoitus on hyväksyä esittelijän mietintöluonnos. Sitten kohta 15 kattava lähestymistapa henkilötietojen suoja Euroopan unionissa. Axel Foss esittelijämme. Ja 16 vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto. Tässäkin mietintöluonnoksen hyväksyminen esittelijämme on Karlos Koelio. Ja jos sallitte, aloitetaan kohdasta 12. Heidi Hautala, Herra Dias de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jos ymmärsin oikein, sanoitte, että Intveldin mietinnöstä ei äänestetä tänään. Tal y como figura, tal y como niin tällaisena kuin tämä nyt on esitys listassamme, joka minulla on kädessäni, niin kohta 13 oli alun perin mukana esityslistassa. Kyse on EUn ja Australian välisestä sopimuksesta liittyen PNR tietoihin eli matkustajarekisteritietoihin, mutta tämä kohta on siis poistettu esityslistalta oli tarkoitus tämä todella hyväksyä tämä mietintöluonnos. Sitä ei nyt kuitenkaan hyväksytä, oliko oikeassa. Mutta kohta 14 on sekin rouva Intfeltin. Hän on esittelijä, mutta se on toinen juttu ja siitä kyllä äänestetään. Kiitos tästä sel- selvityksestä, puheenjohtaja. So, we are getting started by point number 12, the report on public access to documents. Rapporteur. No niin, eli Hautalainen vuosittainen kertomus parlamentin asiakirjojen julkisuudesta ja rouva Hautalan ääni otetaan sitten huomioon. Hän nostaa kättään, koska äänestyskortti ei vielä ole saapunut. Aloitetaan. Tarkistus 18. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Siksihän meillä sähköinen äänestysmahdollisuus on. Äänestys on alkanut. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 25 vastaan ja 21 puolesta, eli hylätty todella sitten toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 20. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 21 tarkistus siis. Äänestys on alkanut. Päättynyt. viisi puolesta 22 vastaan hyväksytty, mutta kannatti kai tämä tarkistaa. Sitten kompromissi kaksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin siirrymme kompromissiin kolme puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ja seuraavaksi kahdeksan tarkistus. 28 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. Tarkistus 29. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty niin 24 ja 22. Sitten tarkistus 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta. Vastaan. tyhjää, hyväksytty. Pitääkö 35kin äänestää? Ei kun se raukesi. Ei kun 35 on edelleen hengissä ja porskuttaa, joten 35 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja nyt kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 53. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty kyllä. Sitten 54 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 60 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 suullisesti muutettuna esittelijän toimesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kappale 26 suullisesti muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 68, 69 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan tarkistus 69. Äänestys on päättynyt. Kyllä se hyväksyttiin. Olen pahoillani, mutta näin on. Sitten kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan. Tyhjää hyvätty. 72 on vedetty pois. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 78 suullisesti muutettuna alten toimesta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 82, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaanpa koneäänestyksellä. Eli ensimmäinen osa tarkistusta 82. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 83 puolesta vastaan pahoittelen 39 äänestämme siis kappaleesta 39 sitä on suullisesti muutettu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Ja tähän myös suunnan tarkistus vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Sama hyväksytty. 85 tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 87 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappaleet, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tarkistus 5 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää samainen mistä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tartus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdanto-osan kappale HA uusi Ja siihen on esittelen sulle tarkistus äänet puolesta. vasta Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. vasta Tyhjää hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt Minulle on ilmoitettu, että olemme unohtaneet tarkistuksen 37. Olen todella pahoillani tästä. Tarkistus 37 sivulla 3. Minulle ilmoitettiin, että siitä emme äänestäneet. Sopiiko teille, että palataan hieman taaksepäin? Tarkistus 37 sivulta 3 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja nyt loppu äänestys tekstistä näin muutettuna. Äänet puolesta. Ei, kun sähköisestihän tämä toimitetaan, joten teksti näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Päättynyt. 47 puolesta kaksi vastaan äänin äh, hyväksytty. Onnittelumme esittelijä Heidi Hautala Kiitos hyvästä työstä. Ja nyt siirrymme seuraavaan äänestykseen. Esittelijä Intfeld, olkaa hyvä. Chair, it is with some, um... Kiitos minä tässä vielä vähän epäilen asiaa, mutta ehkä esittelisin äänestyksen lykkäämistä. Me olemme neuvotelleet kompromissista ja olimme ajatelleet, että kompromissien avulla oltaisiin nyt jo valmiita äänestämään, mutta yksi ryhmistä piti juuri ennen valiokunnan kokousta kokouksen ja heistä tuntuu, että he eivät pysty nyt tukemaan kompromisseja niiden nykymuodossa. Ja koska tämä aihe on niin tärkeä, niin kannattaisi ehkä pikemminkin nyt käyttää vähän lisää aikaa tähän käsittelyyn, niin että saataisiin käsiksi sellainen paketti, joka sopisi kaikille. Mielestäni tämä on hyvä ehdotus. Tämä rouva Intveltin esittelijämme ehdotus äänestyksen lykkäämisestä. Jos kukaan ei vastusta niin voimme toimia esittelijän ehdottamalla tavalla. Herra Busutil. That one of the groups concerned does not feel minä olisin vain tehdä selväksi, että yksi näistä ryhmistä kokee, että sitä ei ole kuultu tarpeeksi näiden kompromissien laatimisen yhteydessä, vaikka voimme täysin yhtyä suuren osan kompromisseista, niin olemme valitettavasti nyt sitä mieltä, että moni muista tarkistuksista, niistä hyvin monesta tarkistuksista, jotka on esitetty tätä tärkeää mietintöä koskien, on jäänyt huomiota, kun kompromissitarkistuksista neuvoteltiin. Me voimme hyväksyä lykkäyksen ainoastaan toivon sitä, että tämä voisi ehkä johtaa parempaan yhteistyöhön esittelijä meidän ryhmän kanssa. You like to... Herra Moras, onko teillä vielä tähän huomiota? Instead of pressing the microphone. Um, yeah, no, I was voting yes. Uh... Niin minä lähdin äänestämään sen sijaan, että laitan mikrofonin päälle. Eli että kyllä, liian sitä kyllä. Voimme hyväksyä lykkäyksen. To postpone. Hyvä. Äh, Weber, Kirkhope, onko teillä huomioita? So it's okay. E- esittelijä on meidän ryhmästä Meri sopii. Kirkhope. I'll go along with it. Uh minulle sopii. Olisi kuitenkin ollut kiva, jos meiltäkin olisi kysytty tästä asiasta, mutta koska näin en ole tehnyt, niin periaatteessa haluaisin sanoa, että ei ryhdytään nyt vain äänestyksen, mutta koska vaikuttaa siltä, että tässä on enemmistö takana ehkä tällä tavoin päästään konsensukseen parempaan tulokseen, niin kyllä nyt vähän vasta hakoisesti voin tämän hyväksyä. Well, we've been satisfied with the coordination of the, the rapporteur until now, so we bow to olemme tyytyväisiä siihen, miten esittelijä on koordinoinut tätä työtä tähän mennessä, joten me taipumme hänen tahtonsa ja todella voimme hyväksyä lykkäämisen. Kannatamme lykkäystä. Mrs. Sargentini for the Green. Mm, Vieras Argentini vihreistä. A decision for a postponement has clearly been made. Lykkäyspäätös on selvästi jo tehty. No, siihen on mukauduttava, mutta meillä oli kuitenkin kompromissi ja me olimme valmiita äänestämään, eli minä tässä ihmettelen, mitä tämä lykkäys enää voisi, miten se voisi tekstiä parantaa. Meitä ei nyt kiinnosta yhtään se, sellainen, että tässä pitkitettäisiin asioita vielä liikaa. No ehdotus on tehty ja tässähän äh, pyrkimyksenä on nyt edistyä asiassa ja käydä tarpeelliset kaikkien ryhmien kuulemiset niin, että saadaan aikaan mahdollisimman hyvä äänestys tapahtuma ja tulos. Infeld. Apologize to, to all the colleagues. Ja niin ihan lyhyesti pidän, pyydän anteeksi, herra Kirkhoff, kun mitä sanoitte. Voitte kyllä nyt usko, että minä en ollut tällaista ajatellut koskaan, enkä olisi tällaista esittänyt, jos en sitä olisi pitänyt tarpeisena tässä vaiheessa. Nyt on todella harmillista, että asiat näin etenevät. Me kaikki neuvottelimme hyvässä uskossa ja ajattelimme, että jos kompromissi saadaan aikaiseksi, niin sen takana on myös konsensus että kaikki haluavat hyvän tuloksen aikaiseksi, mutta otan nyt vähän vielä aikaa käyttöön. tämän oma raportti ja katsotaan voidaanko saada aikaiseksi sellainen lopputulos, jossa kaikki ryhmät ovat sen takana. Decision has been made to postpone. No niin, koordinaattorit äh, hyväksynevät tämän, äh, mutta jos jäsenmäärä haluaa lisätä jotain, niin olkaa hyvä. Niin, luonnollisesti haluan vielä jotain lisätä. Ensinnäkin haluan sanoa, että hyväksyn poliittisen ryhmäni päätöksen. Tietenkin hyväksyn oman ryhmäni päätöksen suostua lykkäämisen. Mutta en olisi rehellinen itseni kanssa, jos sen sanoisi seuraavaa. Olen tehnyt tähän 38 tarkistusta. Minua ei ole kertaakaan esittelijä kuullut. Esittelijä ei ole soittanut minulle kertaakaan, jotta käsittelisimme näitä 38 tarkistusta. minun ryhmän, ryhmälläni on varjoesittelijä. Tuen täysin Atkinsinen ehdotuksia, mutta omien tarkistuksieni osalta, jotka esitin Louis de Grandesin kanssa, niissä me olemme pomoja, joten olisi ollut oikein mukavaa. Olisin ollut oikein tyytyväinen, jos minua olisi kuultu, jos olisimme voineet käsitellä näitä asioita ja hakea yhtenäisiä ja eriäviä piirteitä, mutta nyt tänään, tänään eh, tähän iltapäivän mennessä Rova Intvelt ei, ei millään lailla ottanut minun yhteyttä. Kyllä tietenkin hyväksyn ryhmäni päätöksen, mutta minusta on aivan täysin perusteetonta lykätä tätä äänestystä puheenjohtaja. Eh, Kuten sanoin, tämä päätös lykkäämisestä tehtiin koordinaattorit puhuvat tästä. He edustavat täällä poliittisia ryhmiä. Puheenvuoroja on nyt pyydetty. On varmaan hyvä kuunnella vielä, kuinka esittelijä vastaa tähän. Ja sitten myös varjoesittelijä Hankins voisi käyttää puheenvuoroa. Siellä oli vielä yksi puheenvuoro pyyntö, olkaa hyvä. Ja. Kiitos, saanko minä nyt puhua Unkaria? Jimenez Becerril, and then, then we hear from you. Ensin Jimenez Becerril, jos teille sopii. Yeah. Hyvin lyhyesti. Olen aivan yhtä mieltä Diete Meran kanssa. Minäkin tein 14 tarkistusta, jotka koskevat ähm, terrorismin uhreja. Olen jo vuosia käsitellyt tätä terrorismin kysymystä ja terrorismia sain hyvin pieniä kompromisseja. Niissä ei millään lailla otettu huomioon omia tarkistuksiani. Olen tehnyt työtä muissa asioissa, kuten uhrien suojelukysymyksessä. Olemme pitkään neuvotelleet tästä tarkistusten tekijöiden kanssa. Pitäisi pitkään puhua. Ja uskon, että tässä tapauksessa Diete Mera ja De Grandes, jotka tekevät yli 40 tarkistusta, eivät ole saaneet kohdalleen asianmukaista kohtelua. minäkin vastustan äänestyksen lykkäämistä. Senora Hankis, Mrs. Hankis. We... Sitten Rova Hankis. Haluatko käyttää puheenvuoron nyt varjoesittelijänä EPPstä? Niin, saanko nyt puhua Unkaria, sillä tähän astisissa äh, keskusteluissa ehkä englannin kielinen puheli aiheutti ongelmat, ehkä näin tämä onnistuu paremmin. Minä olen sitä mieltä, että kansanpuolue ja minä itse varjoesittelijänä olemme toimineet oikein, vaikka Intveld ei nyt täällä julkisesti sanonut, mutta sanoi minulle kuitenkin kahden kesken, että me teimme tapaamisissamme tämän hyvin selväksi. Minä itsekin ehkä vähän liiankin selväksi, että kansanpuolen edustajana varjoesittelijänä tein selväksi, mitkä ovat peruskysymyksiä, jotka eivät liity poliittisiin kysymyksiin, vaan ovat moraalisia, periaatteellisia, filosofisia kysymyksiä, joissa emme voi antaa periksi, jos emme halua vastustaa omia arvojamme. Minä en nyt halua olla teko pyhää, mutta tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että täällä pitää asioista ehkä vielä pitkäänkin keskustella, mutta nämä aiheet, jotka olisivat ilmenneet 19 äänestys, tarkastusäänestyksestä, niin kyllä tässä voidaan ehkä asiaa pitkittää. Minä voin hyväksyä sen, mitä täällä on esitetty, mutta haluaisin kuitenkin tehdä selväksi sen, että nämä avainkysymykset ovat sellaisia, että niissä emme anna periksi, emmekä tee huonoja kompromisseja ja ehkä ensi vuonna tähän aikaan vielä joudumme lykkäämään äänestystä, mutta minä todella vastustan sitä, että periaatteelliset kysymykset lakaistaan maton alle. Kiitos. It's about time we conclude because we are here in a vote after... Meidän lienee nyt aika päättää tämä keskustelu. Me käymme, toteutamme nyt äänestyksiä ja suurella enemmistöllä poliittiset ryhmät sopivat tämän kyseisen äänestyksen lykkäämisestä, joten nyt ei ole aika avata keskustelua uudelleen asian sisällöstä. Me tulemme tämän keskustelun käynnistämään uudelleen, jotta saisimme laajennettua konsensusta ja saisimme todella vakaan tuen tälle tekstille. Mutta me toimimme nyt Infeltin esittelijämme ehdottomalla tavalla. Niin, mielestäni tämä on kyllä erittäin valitettavaa ja haluaisin tässä poistaa yhden väärinkäsityksen. Minä olen kuullut espanjalaisia kollegoita. Minä olen kirjoittanut teille englannin kielellä henkilökohtaisesti sähkö posteja, jotka, joissa tein ehdotuksia. Ehkä ette hyväksyneet ehdotuksiamme, mutta älkää väittäkö, että ne ole ollut teihin yhteydessä. Toiseksi meillä on järjestelmä Euroopan parlamentissa, järjestelmä, joka perustuu varjoesittelijöihin. Eli jos varjoesittelijä ei eh, edusta oman ryhmänsä tarkistuksia, näin voi käydä, mutta ette te minua tästä voi syyttää. Se on EPPn sisäinen ongelma. Ja ymmärrän aivan täysin, että poliittisia erimielisyyksiä meillä voi olla, mutta jos poliittinen ryhmä jo alun alkaen tietää, että mietinnön sisältöä se ei voi hyväksyä, niin ei kai ole mitään järkeä neuvotella kompromisseista. Jos me ja kun me neuvottelemme kompromisseista, tulee olla myös tahtoa antaa mietinnölle sellaisenaan tukea. Eihän muuten kompromissien tekemisessä ole mitään järkeä. Äh, koska äh, halusin kuitenkin ottaa kaikki mukaan tähän työhön ja mielestäni on erittäin valitettavaa, että minun pyrkimykseni ottaa yhteyttä kaikkiin poliittisiin ryhmiin nyt käännetään minua vastaan, äh, ikään kuin en olisi näin tehnyt. Mutta yritetään nyt käyttää vielä aikaa hyödyksemme ja katsoa, voimmeko saada aikaan lopputuloksen, jonka kaikki voivat hyväksyä, ja jos eivät, niin sitten äänestetään relatora... No niin, ja Demeraan kuulimme nyt esittelijän selvityksen, että olisi mukavaa, jos emme aloittaisi keskustelua uudelleen. En. Kiitoksia puheenjohtaja. Omalla Cervantesin kielellä verbi konsultoida, konsultaara semanttisesti merkitsee sen mahdolliseksi tekemisen, että kuunnellaan vastapuolen kantaa. Minua ei tässä konsultoitu millään tavalla, eikä missä minä hetken eikä de Grandisia myöskään. Korkeintaan meille tiedotettiin siitä, että meidän tarkistuksemme on otettu kolmeen kompromissiin, josta ei ollut keskusteltu kenenkään kanssa. Nämä olivat siis kaksi, kolme pakkosyötettyä kompromisseja, ei neuvoteltuja kompromisseja, eikä Intervelt voi väittää, että hän olisi puhunut kanssani. Hän ei ole missään vaiheessa puhunut 38 tarkistuksestani. No, Valiokunnan puheenjohtajana haluan korostaa vielä sitä, että nyt me emme aloita keskustelua menettelystä. Meillä on nyt mahdollisuus saavuttaa laajempi konsensus tämän päätöksen kautta, jonka jo hyväksyimme. Eli lykkäämme äänestystä niin, että konsultoinnin jälkeen sitten voimme mahdollistaa mahdollisimman laajan yhteisymmärryksen tässä asiassa. Jos teille sopii, nyt menemme eteenpäin esityslistassa. Puheenjohtajan mikrofoni katosi. Que ha sido responsable nuestro colega... Otamme käsittelyyn kohdan 15, josta vastaa esittelijä Vox. Vos. Protection in the European Union. This is the kattava lähestymistapa henkilötietojen suojan Euroopan unionissa. Tästä asiasta äänestämme nyt. Äänestys alkaa nyt. Eli nyt olisi kiinnitettävä huomiota nimenomaan näihin tarkistuksiin ja äänestysmenettelyyn. Ensinnäkin kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi. Työllisyyspuheenvuoro Busutil. Voitaisinko näistä äänestää yhtenä blokkina kaikista kompromisseista, hyvä puheenjohtaja? No, there are more than that. Would you accept? Would you? Would you? Would you accept? Would you accept? Uh, block voting on the... Voitteko hyväksyä, että äänestämme yhtenä blokkina suurimmasta osasta kompromisseja paitsi, täällä on sitten esitetty yhtä poikkeusta, paitsi siis paitsi 9, 34 ja 36. 9, 34 ja 36. Tämä on myös vihreiden kanta ilmeisesti ja liberaalien. Entä te, herra Kirchhoff? ja 20 ja 20. Onko muita? 18 ja 20. Onko muita? Äänestys siis tästä blokkiäänestyksestä puolesta näistä kompromissista vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kaikki lukuun ottamaan ottamatta ne, josta nyt äänestämme, eli kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 34, ei kun 20, 18, puheenjohtajakorja 18 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja kompromissi 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ja hyväksytty. Ja, ja sitten tarkistuksen 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 1. Kult puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus. Niin täältä sitten raukea moni moni moni. 53, millä sivulla? 53 puolesta vastaan tyhjää ja hylätty. Tarkistus kaksi itre puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja mitä täältä vielä löytyy? 66. kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Aika lailla täpärä, eli tarkistamme vielä. Äänestys alkaa. 56. Äänestys päättyy. 27 puolesta 23 vastaan, eli hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkastus 63 ja 66 ja 64, ei kun 63 ja 66, ne ovat identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 64 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 65 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty Tarkoitus neljä, itre. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta. Kompromissi 8 ja korjaa kompromissi 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 Kult puolesta. kaksi vedetty pois. Viisi Kult puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisi Juri puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Mitäs täältä vielä löytyy? Kuusi juri. Kuusi juri. Kohta kohdalta ensimmäinen virke. Ensimmäinen osio puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen virke. Ei, se raukesi. Six, itre, second sentence. Kuusi itre toinen lause ja puolesta Tarsu kuusi itre, toinen virke, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 87 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93, 91 puolesta vastaan tyhjää. Suurella enemmistöllä hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 itre puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 imko puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sata kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan Itre, ei, ei. Puheenjohtaja korjaa kahdeksan Kult puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti hylätty. Pitäisikö vielä tarkistaa? Ei. No hyvä, sitten. Mitäs täältä vielä löytyy? Yhdeksän Itre. Tarkistetaanko vielä kahsi kahdeksikko Kult. Äänestys alkaa. Tarkastus kahdeksan Kult. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy nyt. Vaikuttaa siltä, että täällä on yksi EPP-läinen liikaa. Yksi liikaa EPPstä. Ei niitä koskaan ole tarpeeksi. Ehkä te olette juuri se ylimääräinen. Eli poistetaan yksi ääni EPPltä. Paljon siellä nyt sitten on? 22 puolesta 29 vastaan hylätty. Sitten 100, ei kun, anteeksi, 9 ikre puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 imko puolesta vastaan tyhjää hylätty ilmeisesti. Tarkistetaan vielä. Tämä on aika vaikea nähdä. Käsi ylös, olkaa hyvä, muuten ei näy. Nyt äänestämme 17 IMKO. Äänestys alkaa. Eli IMKO 17 päättyy, äänestys päättyy. 22 puolesta 26 vastaa hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 juuri puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 10 itre puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 18 imko puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 itre puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 Amendment 19, IMCO second... Tarkastus 19 IMKolta, toinen virke, toinen virke IMKolta, tarkastus 19 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 12 kult puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 itreiltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 12 itre, tarkistetaan vielä, äänestys alkaa, päättyy. No mikä on tulos? 24 puolesta, 22 vastaan, hyväksytty. Amendment 20 IMCO, the remaining text. 20 imkolta. Loppuosatekstistä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 kult puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 imko puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 13 juri puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tässä on kohta kohdalta, ei kun ei ollutkaan, pieni hetki. Eli mihin tästä nyt hypätään? 22 Imko, ensimmäinen osio. Sivu 16. Niinkö? Niin. I think I think most of them have fallen. Fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, up to all the way. Sitten raukeaa, kunnes päästään 22 imkoon asti. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta. Against vastaan. Taitaa olla hylätty. Toinen osa hylätty. 136 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 138 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 15 kult puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 15 juri puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 itre puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 imko puolesta vastaan tyhjä hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1, 4, kuusi puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistetaan. Tarkistamme. kuusi. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta 22 vastaan. 147 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 151 puolesta, puolesta. Stavros, tämä on sinun ääne, äänestyksesi, sinun tarkistuksesi, se on nyt hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hetkinen, puheenjohtaja höppelee. 18 juri, ensimmäinen lause. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. yksi viisi viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 itre puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 juri puolesta vastaan tyhjä hylätty. 28 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 Iittere puolesta Kaksikymmentäyksi itre, ei juuri vain itre. Puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 29 inko puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 22 itre Toinen lause puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 inko puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 itre puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 imko. Hylätty. 25 itre puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 juri puolesta vastaan tyhjä. Näyttääpä siltä, että se olisi hylätty, mutta tarkistetaan. 26 juri. Äänestys alkaa päättyy. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta, 22 vastaan hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjä, hyvä, hylätty, 34 inko puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 27 itre puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 28 itteri puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 Imko puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 Imko puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41 Imko puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42 Imko puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten johdantokappaleet ja viitteet. Ta- Ahaa, tarkistammeko? 42 imko näinkö? Äänestys alkaa. 42 imko Äänestys alkaa. Kolmekymmentäviisi puolesta, 15 vastaan hyväksytty. Pahoittelen. Tämä on tämä nousevien käsien ongelma. Vaikea juttu sitten, eli viitteet ja johdantokappaleet. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 1 imko puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 17 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 18 kun puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus Niin, etsin tässä vielä 27, sitä se löytyy puolesta vastaan tyhjiä. Taitapa olla hylätty. Voisimmeko tarkistaa? Ei. Hylätty. Kolmekymmentäkaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Nyt on jäljellä enää Inkon kuutonen puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. Se, jaha, oliko se viimeinen 44 vielä? 44 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä näin muutettuna. Koneäänestys Puole- puolesta. Amounting to amounting to, let's see. Äänestys käynnissä. 49. 49 puolesta. Yksi miinus ääni, joten hyväksytty. Onnittelut Axel Vossille. mitä nöyrimmin niin pyydämme, että Axel Voss ei anna näin tapahtua enää toiste. Ei enää koskaan tällaista äänestystä käykö. And now we having we're still having a vote. We're still having a vote. Meillä on vielä täällä äänestettävää. Seuraava äänestys koskee ehdotusta, jolla muutettaisiin asetusta, joka käsittelee vapauden turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavaa virastoa. Esittelijänä Carlos Coelho. Hän esitteli on tästä puhunut jo usean kertaan. Jos haluatte vielä käyttää puheenvuoron ennen äänestystä, niin olkaa hyvä. First to thank all of the Kiitos vain ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia varjo esittelijöitä. Saimme neuvosto ja komission kanssa kompromissin aikaiseksi ensimmäisessä kuulumissa. Se, että yhteen toimivuutta ei sallittu eikä annettu muunlaisten perustaa systeemejä, mitä tulee sitten infra- kommunikaatioinfrastruktuuriin ja hallintoneuvostoon ja äänestysoikeuksien Eurodakin. Kaikki nämä asiat äh, saatiin selvitettyä, eli nyt voin pyytää, että kompromissit puolesta äänestettäisiin blokkina, jotta tämä virasto voisi mahdollisimman nopeasti aloittaa toimintansa. Kiitos. Kiitoksia herra Koelio. No niin, nyt aloitamme äänestyksen. Ensimmäisenä kompromissiteksti. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, joten sitten koko kasa tarkistuksia raukeaa. Oi, miten ihana. Tämä vähän kompensoi tuota edellistä äänestystä. Kiitoksia herra Koelia tästä. No niin, nyt äänestämme tästä tekstistä näin muutettuna. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Vote is closed. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kolme vastaan. Onnittelut, herra Koelio. No. And we still have a point to go. We still have a point to go. Vielä meillä on täällä kohta jäljellä. Kyseessä on komission kertomusneuvostolle parlamentti. Niin, meillä on tämä tietojen säilyttämistä koskeva direktiivi ja kuulemme komission puheenvuoron. Really? I'm so sorry. Olen oikein pahoillani. Unohtuiko minulta yksi äänestys? Olen todella pahoillani. I thought it was about it. I thought it was no. about... Minusta, minusta me jo ihan riittävästi äänestimme. I'm sorry, but I was, follow, I was following my, I was following my voting list. Seurasin tätä äänestyslistaa, niin sieltä puuttui tämä pala pyydän todella anteeksi ja ilmoitan täten, että meillä on vielä yksi äänestys jäljellä. Kyseessä on ehdotus päätökseksi luettelon laatiminen ulkorajojen ylittämisen oikeuttavista matkustusasiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi, ja luettelon vahvistamista varten luotava järjestelmä sitten esittelijänä ja Fajon. Tässä on vain yksi äänestettävä kohta. Äänestämme ähm, esittelen kannasta äänet puolesta. Pitäisikö meidän äänestää koneellisesti? Ei vielä. Nyt puolesta vastaan hyväksytty. Nyt äänestämme tästä tekstistä ja lainsäädännöstä päätöslauselmasta. Koneäänestys, äänestys alkaa. Now closed ja päättyy. Neljäkymmentä plussaa eikä yhtä miinusta. Yksimielisesti hyväksytty. Kiitoksia Rova Fajon. Olen pahoillani, olin vähän liian väsynyt, enkä huomannut, että meillä oli vielä yksi äänestettävä asia jäljellä. Kiitoksia tästä. Mr. Prigo, Mr. Prigo was foreseen at 6 o'clock. Okay, okay. I've been reported. I've been reported. For the last, for the last point is up. Niin, minulle on ilmoitettu, että tätä viimeistä kohtaa varten tänä iltapäivänä tämä viimeinen kohtahan, niin, saisinko hieman huomiotanne? Huomio, huomio. Todella meillä on tämä viimeinen kohta esityslistalla. Se koskee komission puheenvuoroa. Arviointikertomus tietojen säilyttämistä koskevasta direktiivistä. Nyt kuulemme täällä herra Priiveä. Mutta hän on tulossa vastaan kello 18, joten meillä on tässä vielä vähän aikaa. Nyt ensimmäistä kertaa käyn näin. Sillä herra Priibe on tulossa kello 18. Ehdotan, että pidämme 10 minuutin tauon. Kiitoksia. We thank you, colleagues. No niin, kollegat, jatkamme kokousta ja kiitämme vielä siitä, että hyväksytte tämän lyhyen kokouksen keskeyttämisen. Your perseverance. <laughs> Ja kiitoksia sitkeydestänne, sinnikkyydestänne. Meillä on tässä vielä yksi esityslistan kohta hoidettavana. Kyse on komission kertomuksesta sisäasioiden pääosaston pääjohtaja Herra Dier on paikalla kertomassa meille tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin tilanteesta. Ensin kuulemme herra Pyliä ja mahdollisesti meillä jää sitten vielä jokunen minuutti kysymysten esittämistä vartenkin. No niin, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm looking forward to be questions again, this time on data retention. Niin, odotan nyt mielenkiinnolla teidän kysymyksiänne tietojen säilyttämistä koskien. On hienoa voida esitellä arviointikertomus tietojen säilyttämistä koskevaa direktiiviä koskien. Tehän tiedätte, että Tämä kertomus pohjautuu pitkiin konsultaatioihin ja kirjallisiin panoksiin, tilastoihin ja tapauskohtaisiin tutkimuksiin. Tästä on keskusteltu jäsenvaltioiden ja monen muun asioiden kanssa. Tämän kertomus ei ole mikään juridinen analyysi, siinä ei tehdä johtopäätöksiä siitä, onko direktiivi sen nykymuodossaan tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukainen. Te voitte tästä päättää artiklan 14 mukaisesti direktiivissä tässä arvioidaan sitä, miten direktiivi on käytännössä toiminut ja pitääkö sitä tarkistaa vai ei. Komission sen Marston teki selväksi, että komissio antaa tukensa tietojen säilyttämiselle. Se on tärkeä väline, kun tehdään rikosoikeudesta tutkintaa. Se on oikeudeneltojen mukaista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oltaisiin 100 prosenttisen tyytyväisiä nykyvälineeseen. Miksi me tarvitsemme EUn lähestymistapaa tähän tietojen säilyttämisasiaan? No, kolmesta syystä. EU pitäisi olla tässä asiassa aktiivinen. Ensinnäkin on varmistettava, että menneet kommunikaatiotiedot ovat käytettävissä rikosoikeuden tutkintaan, jos siellä on näitä sääntöjä, niin ei voida taata sitä, että näitä tietoja annettaisiin palveluntarjoajien toimista meidän käyttöön. Me voitu havaita, että muuten rikosoikeuden tutkinto on vaikeutunut, jopa keskeytynyt siksi, että ei ollut tarpeeksi lainsäädäntöä, joka koski tietojen säilyttämistä, koska tietoja säilytettiin vain hyvin lyhyen aikaa. Ja sitten toiseksi palveluntarjoajat odottavat aivan oikein, että pitäisi olla vain vähimmäismäärä eroja niiden sääntöjen välillä, joita soiltaan eri maissa. Ja kolmanneksi kansalaisilla on oikeus saada yhdenmukainen korkeatasoinen suoja henkilötiedoilleen ja heidän yksityisyytensä on suojattava kaikkialla Euroopan unionissa. Komission prioriteetti on varmistaa, että EUn tietojen säännöt aina toteuttavat nämä tavoitteet. Miksi direktiiviä pitäisi tarkistaa? No, suurin osa jäsenvaltioista on tyytyväisiä ja esitti olevansa tyytyväisiä nykydirektiiviin. Siinä se mahdollistaa surmeran joustavuutta, kommunikaatiotietojen käytön osalta, mutta kuitenkin monella maalla on ollut transponointivaikeuksia, vaikeuksia, kun on mietitty vaikutuksia yksityisyyteen ja tietosuojaan. Tehän tiedätte, että Romanian, Saksan ja Tsekin tapauksissa kansalliset transponointisäännöt on kumottu perustuslakituomioistuimissa ja kahdessa muussa maassa, Bulgarissa ja Kyproksella on ollut samantapaisia ähm, kokemuksia ja Unkarissa asia on vielä avoinna. Ja sitten Irlannissakin on juttu, jonka kansalaisoikeusjärjestö on vienyt oikeuteen siihen ottaan ratkaisua. Aina pitää huomioida suhteellisuusperiaate, joka mahdollistaa EUn tasolla sen, että jäsenvaltioilla on paljon harkinnanvaraa sen suhteen, miten käytännössä toimitaan, eli säilyttäminen, miten e, poliisi ja syyttäjät ja muut voivat tietoa saada käyttöönsä. Meidän pitää huomioida myös e, ne muutokset, mitä on tapahtunut rikosten toiminnassa ja kommunikaatiotekniikkakin on kehittynyt viiden vuoden kuluessa ja mitä on odotettavissa seuraavan 50 vuoden aikana. Jotkut jäsenvaltiot esimerkiksi ovat pyytäneet EU-lähestymistapaa SIM-kortteihin. Internetin kehitys tulee myös tuomaan suuria haasteita lain täytäntöönpanolle. Siksi meidän pitää miettiä sitä, onko nykyinen tietojen säilyttämispuitteisto oikeanlainen. Olemme sitä mieltä, että tässä työtä tarvitaan. Me olemme aloittaneet kuulemisen eri sidosryhmien kanssa ja ensimmäinen työpaja pidettiin kesäkuussa eri kansalaisyhteiskunnan ystävien kanssa. Puhuttiin eri vaihtoehdoista, myös tietosuojaa viranomaisten kanssa, lain valtaviranomaisten kanssa on tulossa siis näitä keskusteluja seuraavan viikkojen aikana. Minkälaisia mahdollisuuksia olisi sitten direktiivin uudistamiseksi? Teoriassa yksi vaihtoehto olisi status quo, ettei tehtäisi muutoksia ja komissio käyttäisi rikosmenettelyä tarpeen vaatiessa. Tässä on kyllä oma puolensa tässä argumentissa. Jotkut jäsenvaltiot puhuvat tämän vaihtoehdon puolesta, mutta komissio on sitä mieltä, että koska yksityisiä tietosuojaa huolia on ollut ja jatkossa on tulossa oikeudellisia e, tutkimuksia, niin tämä ehkä onnistu. Ja toinen vaihtoehto olisi direktiivin peruminen kokonaisuudessaan, että jäsenvaltio voisivat itse päättää toimistaan artiklan 15 mukaisesti EUn yksityisyysdirektiivistä. Ja kolmas vaihtoehto, tämä olisi paras mielestämme, olisi se, että mietittäisiin, miten paremmin voitaisiin käyttää suhteellisuusperiaatetta ilman, että operatiivisuus vaikeutuisi. Ei tarvitse harmonisoida harmonisoinnin takia, vaan nyt kyse on siitä, miten voidaan saada mahdollisimman pieneksi vaikutukset tähän toimialaan ja perusoikeuksiin, mutta kuitenkin päästään näihin tavoitteisiin. Ja siksi eri sidosryhmien kanssa, teidän kanssa, ja jäsenvaltioiden kanssa mietitään sitä, mitä hyötyä haittaa olisi muuttaa soveltamisalaa, tarkoitetta ja säilyttämisaikoja, tietosuojaa, turvalausekkeita nykydirektiivissä, mutta ei kuitenkaan mietitään vaihtoehtoja tietojen säilytämiselle Ja sitten vielä lyhyesti eräs toinen seikka, eli ennen kuin nämä muutokset tehdään, on jatkettava nykyisen puitteiston käyttöä. Me jatkossakin teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaaksemme, että nykyinen direktiivi pannaan oikealla tavalla täytäntöön jäsenvaltioissa – koska tässä on ollut valituksia, on tärkeää, että jäsenvaltiot jatkossakin antavat tilastoja artiklan 10 pohjalta, mutta tarvitsemme myös uskottavaa kvalitatiivista näyttöä siitä, miten säilytyt tiedot ovat johtaneet tuloksiin. Eli tarvitaan sellaisia tapauksia, tietoa niistä, joissa on voitu tietojen avulla saada joku kyllä kiinni tai osoittaa syyttömäksi. Ja sitten toisaalta pitäisi nähdä, kuinka paljon tietoja säilytetään palveluntarjoajan toimesta näiden sääntöjen pohjalta. Komissio huomioi kaikki nämä kysymykset ja asiat ehdotusta laatiessaan. Kesällä teemme vaikutusarvion näiden vaihtoehtojen pohjalta ja tätä varten me päätämme, mikä on paras vaihtoehto direktiivin uudistamiseksi. Ja sitten aiomme luoda katsauksen myös julkisiin tai yleisiin mielikuviin liittyen eh, tietojen säilyttämismalleihin EU:ssa ja muualla. Ja sitten vielä lopuksi puheenjohtaja, ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä tähän asti panneet täytäntöön direktiiviä, niiden osalta komissio jatkaa niitä rikkomusmenettelyjä, jotka on jo aloitettu. Kiitos. Flow for discussion. Kiitoksia. Ja nyt avaamme keskustelun. Ensimmäisen puheenvuoron saa Entfeld. Ehkäpä herra Alvaro, ensin hän oli edellinen esittelijä. Eikö? No, minä voin puhua ihan lyhyesti. Kävimme laajan keskustelun tästä aiheesta viime viikolla, kun järjestimme seminaarin ja monia varmaan yllätty, yllätti se, että kaikista kritiikistä huolimatta Liittyen äh, tähän tietojen säilytysdirektiiviin komissio äh, lähes omatkin ennätyksensä äh, kertomalla vain, kuinka tärkeä asia on jättämällä samalla vastaamatta kritiikkiin. Kyllä se varmasti tarpeen on, mutta jos kaikki tieto joka ikisestä kansalaisesta kerätään ja järjestetään kotietsinnät joka ikis, ikisessä kodissa, kerran kuussa, niin kyllä maailmasta tulee turvallisempi paikka, mutta ei tämä silti ole perusteltua. Komissio ei vastaa esitettyyn kritiikkiin. Mm, pari viime vuoden aikana en ole kuullut yhtäkään syytä sille, miksi tämä olisi tarpeen ja miten komissio vastaisi kritiikkiin, jota EDPS on esittänyt. Siis ei tässä nyt kyse ole mistään aktivisteista. Kyse on eh, hyvin perusteelliset eh, analyysit tekevästä eh, tahosta. Alvaro, kiitos puheenjohtaja. Komissiolla ja minulla on erilainen käsitys asiasta, ei se ole mikään salaisuus – mutta on varmaan ihan hyvä, jos asiasta kuitenkin käydään äh, asiallista keskustelua tämän direktiivin uudistamisesta ja että puhutaan faktoista eikä mistään kuulepuheesta. Yksi asia, joka mielestäni olisi kiinnostava tässä yhteydessä, on seuraava asia. Me luotamme komissioon ja komissio sekä äh, rikosseuraamusviranomaiset toistuvasti ovat äh, asiaan todenneet, niin voisiko komissio Europolin lisäksi todeta, osoittaa jonkun tapauksen, jossa tämä on ollut tarpeellinen väline, koska poliisien tilastot ainakaan Saksassa eivät anna minkäännäköistä osviittaa sen suhteen, että tämä olisi tarpeen. Eli No, eurooppalainen säännöstö on tarpeen yhdessä ainoassa tapauksessa ehkä, mutta sitten meillä on tämä Irlannin kanne. Ensimmäisen asteen tuomioistuimessa tällä hetkellä kyse on siitä, onko tämä perustuslain mukainen tämä direktiiviehdotus, onko komissio toteuttamassa epämuodollista kuulemista ensimmäisen asteen tuomioistuimen kanssa, koska olisi ihan aika noloa, jos tuomioistuin toteaisi, että ja samalla Unkarin, ei vaan Romanian puhujat korjaa perustuslakituomioistuimen kanssa todettaisiin, että tämä ei ole Euroopankaan lainsäädännön mukainen. Eli tämä olisi mielestäni varsin kiinnostavaa Komission logiikka ei nyt aivan ymmärrä rikkomusmenettelyn käynnistämisestä, kun he tietävät, että direktiiviä ollaan muuttamassa. Sanon tämän nyt esimerkiksi Saksan tapaukseen liittyen aivan riippumatta siitä, mikä tilanne nyt on, niin mehän tiedämme, kuinka pitkään tällainen lainsäädäntöprosessi jäsenvaltiossa kestää. Joten ensin tämän on mentävä liittopäivien Saksan parlamentin kautta ja tämän jälkeen vielä toinen lainsäädäntömenettely on tarpeen. Eli onko tästä tämän byrokratian lisäksi jotain muuta syytä nyt sille, että rikkomusmenettely on pidettävä käynnissä? Pyydän anteeksi, tulin muutaman minuutin myöhässä, enkä siis kuullut puheenvuoronne alkua. Aikooko komissio myös tämän quick freeze-kysymyksen ottaa mahdollisena vaihtoehtona huomioon siis direktiivin uudistamiselle. Ja lopuksi vielä, olisiko komissio, voisiko komissio Euroopan parlamentin täysistunto keskustelusta kieltäytyä. Varmaan tilanne on aika erilainen kuin vuonna 2005. Eli kun tätä uudistusta ollaan valmistelemassa, niin varmaankin täysistuntokeskustelu tätä ennen olisi kiinnostavaa. Ehkäpä valiokunnan puheenjohtaja voisi tätä ehdottaa valiokuntien puheenjohtajakokouksessa. Vielä viimeinen kysymykseni. Tapa, jolla Kreikka on asiaa hoitanut, nimittäin se, että Kreikassahan tiedot voidaan säilyttää vain eh, eh, Kreikassa Onko tämä direktiivin säännön mukaista vai rikkoko tämä tietojen vapaata liikkumista, mikä direktiivissä on kuitenkin mukana? Kiitos. Danke. Mr. Alvaro. Kiitoksia, herra Alvaro. Kiitos ehdotuksesta. Ehkä voisitte vielä muotoilla ehdotuksenne minulle sähköpostitse niin, että voimme sitten ottaa valiokuntien kokoukseen yhteyttä. Hyvä. Sitten Eero Vos. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni menee hiukan samaan suuntaan kuin Alexander Alvaronkin kysymys. Onko tässä nyt eh, syytä Saksaa ja muita jäsenvaltioita pakottaa ottamaan käyttöön tällainen laki tietojen säilyttämisestä, kun piakkoin on tulossa kuitenkin uusi laki. Toinen kysymys, en tiedä voitteko tähän vastata, mutta nämä kolme perustuslakituomioistuinta, johon viittasitte, ovatko niiden äh, tuomiot äh, ja päätökset jotenkin perusteeltaan samankaltaisia? Ja kolmanneksi, voidaanko äh, kokemuksen perusteella arvioida, miten pitkä tällainen tietojen, tällaisen tietojen säilyttämisen tulisi olla? Joskus kuullaan, että No kolme kuukauttakin riittää, jos äh, rikosoikeudellista menettelyä ei ole käynnistetty tässä ajassa, niin äh, sitten tämä ei enää olisi tarpeen. Eli äh, ehkä jos tästä mm, aikataulusta tai näistä ajoista voisitte vielä sanoa jotain. Kiitos. Sitten Kirkhope. Thank you, Chairman. Um, uh, two areas I wanted to raise. Niin, puheenjohtaja, muutama seikka. Ensinnäkin suhteet Yhdysvaltoihin ja se kielen käyttö, mitä yhdysvaltalaiset harjoittavat ja me. Ehkä me puhumme samaa kieltä, kun molemmat ymmärrämme englantia, mutta minä tarkoitan nyt merkityksiä. Esimerkiksi, että mitä tarkoittaa yksilöiden oikeuksien suoja, tieto, turva, tällaiset seikat tällaiset perusperiaatteet. Onko meillä nyt samanlaista kielenkäyttöä heidän kanssaan? Meillä on ollut itsellämmekin ongelmia, kun asioita on tutkittu, koska on ollut erilaisia tapoja käsittää joitain näitä seikkoja eri Atlantin puolilla. Mutta entä nämä neuvottelut, mitä nyt on käyty ja ajatellaan suhtautumista Yhdysvaltoihin, niin haluaisin tietää, minkälainen tilanne on. Ja sitten toisaalta puhuttu tietojen säilyttämisestä. Täällä kollegat ovat puhuneet siitä ajasta, joka tieto pitäisi säilyttää. Tämä on ainoa kriteeri, joka minua kiinnostaa. Minua kiinnostaa ainoastaan aikamäärä tai ajan pituus, vaan se, miten turvattua se tieto on, joka säilytetään, minkälaisia turvaa menettelyjä on ja miten tietoja käytetään ja kuka niitä tietoja saa käyttöönsä. Tämä on ihan yhtä tärkeää kuin se, kuinka pitkän ajan tiedot ovat säilössä, suoraan sanoen. Ja voisitko ehkä kommentoida tätä, ja jos ajatellaan nykyehdotuksia, niin pystytäänkö niillä turvaamaan kansalaiset tarpeeksi hyvin? Ja, vielen dank. Äh, Kiitos. Ensinnäkin täytyy kyllä todeta, että tämä arviointi on saanut minunkin jakamattoman huomioni ja olen kyllä aivan ilmeisesti tullut siihen päätelmään, että tässä on nyt kyllä ovat asiat menneet Jukan vinoon. Tämä on yksi kaikkein nopeimpia lainsäädäntömenettelyjä, joita täällä on toteutettu. Ja kun ajatellaan, kuinka paljon ihan rahaa esimerkiksi internetpalvelujen tarjoajat, televiestintäpalvelujen tarjoajat ovat joutuneet käyttämään tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi eri jäsenvaltioissa. Pelkästään Saksassa on investoitu 300 miljoonaa euroa ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi. Ja kun katsoo tätä käytettyä rahasumma, niin minun on vaikea käsittää, miten tässä arviossa tulee aika selväksi, että toimet ovat tällaisenaan olleet järjettömiä, eivätkä johtaneet mitenkään tehostettuun rikos, rikollisten kiinni saamiseen ja näin ollen tämä tietojen säilyttäminen on ollut eri jäsenvaltiossa aivan suhteettomalla tasolla ja tämä osoittaa ilmeisesti ja ilmeisen selvästi, että suhteellisuus, toimien suhteellisuus on unohtanut aivan täysin. Lopuksi vielä huomautus liittyen oikeudellisiin puitteisiin. Tässä jo kuulimme, että jotkut perustuslakituomioistuimet eri jäsenvaltioissa ovat hylänneet nämä toimet, joko täytäntöönpanotoimet tai direktiivin sellaisenaan tuomineet perustuslain vastaisiksi. Ja näin ollen perusoikeuskirja ja jäsenvaltioiden perustuslait sekä Euroopan ihmisoikeusjulistus ja ihmisoikeustuomioistuimen, Strasbourgin tuomioistuimen päätökset – ovat kaikki osoittaneet tämän. Ja nyt on kyllä komission tärkeää ja korkea aika ottaa huomioon ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ja toimia niiden mukaan ja toimia näissä puitteissa. Tämä on varmasti komission tehtävä nyt ymmärtää, että näiden puitteiden tulee olla koherentit koko Euroopan unionissa, sillä kansalaiset Euroopassa ja asiakkaat asiakkaat, esimerkiksi televisiopalvelujen asiakkaat, eivät voi vuosikausia odottaa oikeudellista varmuutta ja selvyyttä asiaan. Esimerkiksi siis yhteisön tuomioistuimen päätöstä. Näin ihmiset joutuisivat odottamaan vuosikausia saadakseen oikeutta, ja tätä me emme voi mitenkään hyväksyä. Eli kysyisin, milloin voimme odottaa uutta ehdotusta, ja tulemme varmasti osallistumaan tähän työhön äh, hyvin aktiivisesti. Sitten Karatsa Kiitos puheenjohtaja. Oli yllättävää kuulla, että komissio yhä harkitsee yhtenä vaihtoehtona status quota. Säädellään rikkomus menettelee sen jatkoa. Te mainitsitte molemmat samaan aikaan, mutta tämähän on ristiriitaista, koska jotkut maat eivät ole transponoineet tietosäilytysdirektiiviä parlamentin äänestyksen demokraattisen tuloksen pohjalta ja monesta eri maasta on saatu tuomioistuimilta ja tuomioistuimilta parlamentilta julkista sanata mm, kantoja siihen, että ollaan huolestuneita yksityisyydestä, tieto, suojasta. Vaikuttaa siltä, että tietojen säilyttäminen ei ole suhteellista. Tässä mennään liian pitkälle. Ollaan huolestuneita esimerkiksi säilytysajoista, kuusi ja kaksi vuotta. Jotkut haluaisivat enemmän, joskus vähemmän on myös arvosteltu sitä, että aina tietoja ei käytetä vain silloin, kun on kyseessä, tai säilytetään ainoastaan silloin, kun kyseessä ovat vakavat rikokset, niin kuin oli tarkoitus. Eli kaikki tämä nyt saa kyllä sellaisen mielikuvan aikaiseksi, että nyt olisi kiireistä tehdä jotain, ja me haluaisimme komissiolta ehdotuksen siitä, miten on tarkoitus uudistaa nykydirektiiviä, niin että huomioitaisiin kaikki nämä huolet, jotka mainitsin näin yleisellä tasolla, mutta tehän tunnette ne hyvin. Muuten tässä ei tulla kovinkaan johdonmukaisia, jos tässä jatketaan tätä muodollista rikosmenettelyä, mutta toisaalta vaikka tämä on tarpeen, niin pitäisi vastata myös eri maiden kansan demokraattisiin huoliin. Tervetuloa Ladford. Thank you very much, Chairman. Um, I mean... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on nyt aika hankalaa. Eikä tämä nyt yllätä, jos ajatellaan sitä, mitä tapahtui kuusi vuotta sitten. Nyt tilanne on sellainen, että sitä kannattaisi tutkia akateemisessa seminaarissa, eikä tämä ole komission syy, herra Priventä ole meitä kuuntelemassa, mutta direktiivissä annettiin rajoittamaton oikeudellinen varmuus sellaisille toimijoille, jotka toimivat enemmässä kuin yhdessä maassa ja kansalaisille, joiden tiedot voidaan tallentaa useampaan maahan. Eli tässä on rajallinen oikeusvarmuus ja sitten ajatellaan tätä komission raporttia ja täällä sanotaan, että jäsenvaltioilla on harkinnan varaa aika paljon sen takia direktiivin käyttö on hankalaa ja rikkomusmenettely myös mutkistuu. Tämä on valio esimerkki siitä, miten ei pitäisi EU-lakia säätää. Tämä on todella esimerkki siitä, meillä on Isossa Britanniassa myös tämä vaarallisten koirien laki niin kutsutusti, eli että ryhdytään saman tien toimiin, jos tulee surjenvaraisia koiria. Niin, aika <laughs> tekee, olitte siellä ministerinä silloin, kun se säädettiin, voi ei se ihan kokonaan, ei kai. Niin, olen todella pahoillani, että mainitsin tämän asian, mutta kuitenkin nyt pitää myöntää, että siihen usein viitataan. Eli se on sellainen laki, teitä varmasti kovasti painostettiin kesin, mutta no niin, eh, Eli siis tämä on nyt eurooppalainen versio tästä varasten korjien laista. Ja minä muistan todella hyvin, miten siinä silloin kävi. Tämä oli poliittinen reaktio silloiselta brittihallitukseltakin oli puheenjohtaja maa ja tämä oli reaktio heinäkuun 2005 Lontoon pommituksista. Ongelma on se, että tämä painostettiin, että se menisi läpi nopeasti. Se ei, ollut, se ei saanut tarpeeksi tarkkaa tarkastelua eikä harkintaa. Ja itse asiassa se kyhättiin kokoon vain kahden suuren ryhmän toimesta täällä parlamentissa. Eli miten 95 artikla sisämarkkina pidettiin oikeusperustana täällä. Siellä sanotaan, että tarkoituksena oli säilyttää tietoja, kun haluttiin torjua vakavaa rikollisuutta. En minä ymmärrä, miten tämä tähän istuu. Ja sitten direktiivi ei mitenkään säätele sitä, miten tietojen voidaan saada käyttöön ja niin poispäin. Eli tämä on kyllä vaikea käyttöinen. Niin tämä on todellinen sotku, ei tämä on komission syytä, mutta jos komissio voisi meidät kuitenkin ottaa pois tästä asiasta, tämä on komissio tehtävä ylipäänsä. En nyt tiedä, miten te ette tämän hoitaa. On se aika mielenkiintoista nähdä, miten Irlannin juttu, minkälaisen lopputuloksen se saa siellä tuomioistumassa, mutta minun on nyt helppo sanoa, että jotain se tehtävä, mutta kaikki varmasti Tästä voimme olla samaa mieltä, että jotain pitää tehdä, jotta päästään nykytilanteesta sinne, missä meidän pitäisi olla. Tässä pitää huomioida myös palveluntarjoajat ja televiestintäyhtiöt ja me kuluttajienkin olemme tästä kormi koko ajan kantamassa. Kiitoksia tämän keskustelun jälkeen annan komission Priibelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. I must confess that I'm very... Kiitos. Täytyy tunnustaa, että pelkään koiria kauheasti. Ja pitäisin tätä lakia erittäin pahana, jos se rajoittuisi koskemaan vain suuria koiria, koska minä pelkään myös pieniä koiria. Mutta komissio on aina valmis oppimaan kaikista virheistä, joita tietyssä jäsenvaltiossa on tehty, jotta <coughs> vastaavia ongelmia ei tulisi sitten tämän tietojen säilyttämisdirektiivin puitteissa ja samoja virheitä ei toistettaisi. Yritän nyt äh, vastata useimpiin kysymyksiin. Kyllä, todella. Tätä kertomusta on pitkään ja hartaasti valmisteltu ja komission päätelmä on se, ja te varmasti voitte olla toista mieltä, että on monia perusteluja sille, että tämä on hyödyllinen väline. Tämän kertomuksen kieli muuten on hyvin diplomaattinen ja sanat on valittu hyvin. Mitään radikaalia tässä ei ole. Öö, ei kamalaa, mutta ei toisaalta ihanaakaan. Joten pyytäisin tässä myös muistamaan, mm, olettepa samaa mieltä tai ette, että ensimmäisessä keskusteluissa korkealla tasolla neuvostossa esimerkiksi oltiin sitä mieltä, että direktiivin muuttamista vastaan lienee olemassa määräenemmistö. Eli jäsenvaltioidenkin välillä on erimielisyyksiä. Tämä kertomus on ottanut huomioon asian eri puolet. Mielestäni ei ole oikein todeta, että EDPS huomioita olisimme jättäneet huomioimatta. Olen hyvin iloinen, että minulla on tässä tilaisuus vielä esitellä teille tiettyjä tapauksia. Joskus kun esittelen teille monia tapauksia, te käskette minua lopettamaan, mutta jos kyse olisi yksin omaan rajat ylittävistä tapauksista, väline ei varmaankaan hyödyttäisi yksinomaan tätä, vaikka tällainen väline kattaakin myös, kattaisikin myös jäsenvaltioiden sisäiset tapaukset. Minun täytyy tämä tarkistaa, koska en ole aivan varma nyt tässä vaiheessa siitä, että mitä kertomuksessa tästä on sanottu. Se, että kuultaisiin jotakin äh, oikeutta, tuomioistuinta äh, ennen sen käsittelyä jotenkin epämuodollisesti, niin äh, tämä kyllä minusta kuulostaa hyvin kummalliselta, eihän se olisi sitten vakavasti otettava tuomioistuin lainkaan, jos se näin toimisi, antaisi vaikuttaa itsensä, joten komissio ei todellakaan aio näin toimia. Ja jos te toteatte, että tällaisessa kertomuksessa ja että tiettyjä parannuksia olemassa olevan lainsäädäntöön on tehtävä, niin sittenhän luonnollisesti tämä tulee saattaa lainsäätäjän tietoon mahdollisimman pikaisesti. Erityisesti tämän lainsäädännön suhteen emme halua, että meitä syytetään kiirehtimisestä, asioiden pakottamisesta voimaan mahdollisimman nopeasti. Me haluamme olla huolellisia ja toki pyrimme toimimaan ripeästi, mutta emme kiirehtien. Komissio ei katso, että sillä olisi mahdollisuutta tai varaa vain keskeyttää rikkomusmenettelyjä kahta kolmea jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät ole lainsäädäntöä transponoineet, joten nämä, kun tietyt jäsenvaltiot ovat näin tehneet jo vuosia sitten, niin tässä loukattaisiin myös niitä. Ja kun otetaan olemassa oleva direktiivi tarkastelun alle ja tämän arvioinnin viimeinen sivu, jossa saadaan hyvin konkreettisia esimerkkejä siitä, mikä on tilanne nyt, niin sittenhän nykydirektiivi voidaan saattaa järkevällä tavalla osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tällöin olisi erittäin epätodennäköistä, että jäsenvaltiot joutuisivat direktiiviä muutettaessa jälleen tekemään omia lainsäädännöllisiä muutoksia. Ei tämä nyt mahdotonta ole, mutta emme me nyt voi jäsenvaltioille, jotka ovat jättäneet asiansa hoitamatta, vain sanoa, että unohdetaan koko juttu. Tässä nostettiin esiin Saksan tapaus. Perustuslakituomioistuin erityisesti totesi kritisoituaan direktiiviä, että se kuitenkin näkee mahdollisuudet sen ottamiseksi, osa, ottamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ilman, että tämä mitenkään olisi perustuslain vastaista. Joten ää, nämä asiat tietenkin liittyvät aina jäsenvaltioiden sisäisiin perustuslaillisiin puitteisiin, mutta kun tässä nyt puhutaan asiasta, niin puhutaan sitten faktojen pohjalta olemme luonnollisesti ottaneet huomioon ja tulemme ottamaan huomioon näiden perustuslakituomioistuinten päätökset siltä osin, kun ne ovat olennaisia EU-lainsäädännön kohdalla. Oikeusperustan suhteen ymmärrän epävarmuuten ja tämä on itse asiassa ainut kysymys, jonka tuomioistuin on selvittänyt, joten miten minä tässä nyt uskaltaisin artiklaa 95 kyseenalaistaa oikeusperustana, kun kerran yhteisön tuomioistuin sen on vahvistanut. Ja kysymys siitä, milloin komissio tekee ehdotuksen, en voi tähän nyt vastata, en voi antaa mitään päivämääriä. Me teemme kovasti työtä, mutta kuulemiset ovat kesken, vaikutusarviointi on kesken ja tulee kestämään joitain kuukausia, mutta mitään tarkkaa aikataulua en teille pysty tässä määrittelemään. Kiitos. Thank you, Mr. That'll be it. Kiitoksia, herra Prive. Tässä tämä olikin. Tärkeimmät asiat tulivat varmasti selväksi. Ja tähän voimmekin päättää live valiokunnan kokouksen. Jatkamme huomenna kello yhdeksän. Kiitoksia yhteistyöstä. Nähdään huomenna.